So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. On kollega, tervetuloa. Kello on vielä vasta yhdeksän. Tervetuloa kollegat. Kollegat, täällä on ainakin kaksi. No muut kollegat varmasti ovat kokeneet saman kohtalon kuin minä eilisiltana. Eli että tänne kesti tulla viisi kertaa pidempään kuin tavanomaista. No, syyt tunnemme varmasti kaikki, mutta Naton huippukokous on pian ohi. Olen pahoillani vieraamme puolesta tänään, että vuoropuhelua ja keskustelua käydään täällä näin harvoin lehterein, mutta sitäkin suuremmalla ilolla toivotan tervetulleeksi Bulgarian valtiovarainministerin Vladislav Koranovin. Hän on poistuneen ECOFIN-neuvoston puheenjohtaja. Tervetuloa ja kiitos, että tulitte tänne tänään. Ennen kuin siirrymme esityslistan käsittelyyn, sanoisin teille, että eilen oli ensimmäinen BRD-trilogit. Ja tuloksena oli se, että nyt sitten työmetodeista sovittiin ja hankalimmat aiheet käsiteltiin, jotka trilogissa, trilogissa piti käydä läpi ja käytiin läpi sitä, miten kalibroidaan MRellejä. Ja sitten tämä subordinointikysymys, eli nämä alat käytiin läpi, missä parlamentin neuvoston kannat ovat kauimpana toisistaan. Sovittiin myös seuraavista ruokasta 11. ja 26. päivä syyskuuta. Silloin ne pidetään ja sitten Puhuttiin myös teknisten trilogien mandaatista. Sovittiin siitä nämä tekniset tiedot tähän alkuun. Nyt tiedoksi vielä teille tämän päivän, tämän aamun menettely. Tavanomaista. Ensinnäkin Ecofinin puheenjohtaja 10 minuuttia saa puhua, sen jälkeen 5 minuuttia minuuttia kysymyksiä ja vastauksia kollegoilta. Voitte myös sitten esittää vielä jatkokysymyksiä, jos, voitte, jos saatte pitäydyttyä tuossa viidessä minuutissa ensimmäisellä kierroksella. Kaikki poliittiset ryhmät päästetään ääneen, jos he ovat ilmaantuneet paikalle. Sen jälkeen jatketaan don't järjestelmän mukaisesti ja käydään läpi poliittiset ryhmät sen jälkeen. Jos sitten jää vielä aikaa, niin Aloitetaan menettely ilman puhujalista ja jaetaan sen myötä puheenvuoroja. No niin. Annankin puheenvuoron nyt sitten valtiovarainministeri Goranoville. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, the colleagues, uh, please... Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä käyttämään kuulokkeita, koska aion pitää puheeni bulgariaksi. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, преди 6 месеца... Hyvät naiset ja herrat, kuusi kuukautta sitten esittelin teille eurooppalaiset painopistealueet Bulgarian puheenjohtajuuskaudelle raha- ja talouskysymyksistä. Tuolloin korostin sitä merkitystä, joka on rakentavalla vuoropuhelulla Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Se on aivan avaintekijä, jos halutaan saavuttaa tavoitteemme. Tänä päivänä voin todeta ilokseni, että saimme tuloksia, jotka juontavat juurensa hyvään vuoropuheluun. Bulgarian puheenjohtajuuskaudella ei järjestetty tehty rahoituspalvelujen ajalla mitään aktiivisia kolmikantaneuvotteluja, mutta haluaisin kuitenkin kiittää Euroopan parlamenttia sitoumuksestamme ja rakentavasta vuoropuhelusta tapaamistemme aikana. Toivottavasti tämä rakentava vuoropuhelu jatkuu edelleen ja saamme kerätä sen hedelmää Itävallan puheenjohtajuuskaudella. Bulgaria teki työnsä maksimiavoimuudessa ja halusi mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa eri toimijoiden etuja. Meillä oli paljon poliittisten, poliittisen tason asiantuntijoita meidän tiimeissämme e, kaikilla EU-tasoilla. Järjestimme 196 ECOFIN osapuolten tapaamista. Eli no, 15 prosenttia edusti Bulgarian hallinnon järjestämistä kokouksista. ECOFIN aiheiden käsi, aiheita käsiteltiin 37. Me järjestimme neo, mm, me teimme, me edistyimme suure, suuresti esimerkiksi pankkilainsäädännön osalta. Tämä oli yksi meidän tärkeimmistä tavoitteistamme Tämä luotiin yhdessä kahden muun puheenjohtaja valtion kanssa tämä tavoite, ja tässä käsiteltiin pankkisektorin riskejä. Meillä oli yli 200 kahdenvälistä ja monenvälistä kokousta. Intensiivisesti siis keskustelimme ja pääsimme yhteisymmärrykseen tästä paketista. Pääsimme kompromisseihin hyvinkin monisyisistä kysymyksistä, jotka olivat myös äärimmäisen ääripäistyneitä ajatellen jäsenvaltioiden kantoja näillä säännöillä on suora vaikutus esimerkiksi luottamuksen lisäämiseen pankkisektorilla. Täällä varmasti voidaan voittaa viimeisimmän talous- ja rahoituskriisin vaikutukset. Nämä kompromissit, niistä käytiin vielä yksityiskohtaisempaa poliittistakin keskustelua riskin jaosta pankkisektorilla. Kolme kuukautta ehdotuks, asetusehdotuksen julkaisemisen jälkeen 924 asetus. Tämä liittyy valuutanvaihtokustannuksiin ja rajat ylittäviin toimiin. Me sovimme neuvottelumandaatista Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on hyvä asia yrityksille ja kansalaisille, koska tässähän on kysymys rajat ylittävien maksujen kustannuksista samoin kuin valuutan vaihtokustannuksista euroalueen ulkopuolella. Merkittävästi edustettiin teknisen tason keskusteluissakin eh, eurooppalaisen eh, talletustakuujärjestelmän osalta. Kävimme hyviä keskusteluja tapaamisissamme ja puheenjohtaja ehdotti tällaista tasapainoista edistyskertomusta. Mitä tulee lainsäädäntöpakettiin eh, joukkovelkakirjoista, 2018 toukokuun puolivälissä aloitettiin neuvottelut. No, aika ei jäänyt kovin paljon, mutta va- vaikuttava edistystä saavutimme. Meillä oli kolme kokousta, keskustelimme yksityiskohdista ja valmistelimme kompromissitekstejä asetuksesta. Vakavaraisuus ja kohtelusta näin joukkovelkakirjojen lainojen osalta meillä oli myös näiden järjestämättömien lainojen osalta kahte, kahteen asiaan liittyvä paketti ja Bulgarian prioriteetteihin hän tämäkin liittyy, eli pankkisektorin riskien vähentämiseen ja pankkiunionin lopun saattamiseen. Työskentelimme myös unionin pääomamarkkinoiden parissa ja voisin todeta, että Bulgaria puheenjohtajavaltiona saavutti tasapainoisen kompromissin lainsäädäntöehdotuksesta yleis eurooppalaisesta eläketuotteesta. Koreper-keskustelujen jälkeen, ne käytiin 19. kesäkuuta, saimme neuvottelumandaatin Euroopan parlamentin ja neuvoston välisille neuvotteluille – ammatilliset eläkelaitokset tästä keskustellaan uudelleen näiden neuvottelujen aikana. Tämä ehdotus on tärkeä päämarkkinaunionille. Syyskuussa teidän pitäisi Euroopan parlamentissa äänestää kannastanne ja toivon, että tämä prosessi tulee jatkumaan. Menestyksekkäästi kävimme keskusteluja myös paketista, jonka aikana on esteiden poistaminen rajat ylittäviltä sijoituksilta. Tiukkojen neuvottelujen jälkeen onnistuimme pääs, saamaan neuvottelumandaatin Euroopan parlamentin kanssa käytäville neuvotteluille. Bulgaria puheenjohtajavaltiona teki kovasti töitä eurooppalaisen rahoitusalan valvontajärjestelmän puolesta. Tämä on poliittisesti herkkä aihe. Tässä järjestettiin seitsemän kokousta ja tässä käsiteltiin kaikki eri komission ehdotuksen komponentit. Me ehdotimme vaihtoehtoja. Saavutimme myös merkittävää edistystä keskustellessamme toisesta ehdotuksesta eurooppalaisten markkinoiden infrastruktuurin muuttamisasetuksesta. Tässä on keskusvastapuolelle, vastapuolesta myös kysymys. Keskustelimme asetuksesta ja direktiivistä aivan uudesta varovaisjärjestelmästä välittäjien osalta. Tätä pakettia jäsenvaltiot tukivat. Työstimme myös vakuutustuotteita, niihin liittyviä kysymyksiä. Verotuspolitiikan osalta meillä oli paljon odotuksia, niin kansalaisia silmällä pitäen. Ja korostimme myös petosten, veropetosten ja verovilpin sekä aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa. Puheenjohtajan edistymissuunnitelman mukaisesti. Bulgaria puheenjohtajavaltiona al- työsti useita avoinna olevia kysymyksiä. Maaliskuussa 2016 saati poliittinen yhteisymmärrys rajat ylittävistä verotussopimuksista. Tämä oli erittäin tärkeä poliittisesta näkökulmasta, koska yhtäältä tässä saatiin veroon verojen osalta avoimuutta. Tässä käsiteltiin myös juuri tätä aggressiivista verosuunnittelua. toisaalta ilmaisimme vahvan tukemme sääntöjen täytäntöön panolle. Puheenjohtajavaltiomme asetti tämän asian aivan etusijalle ja me sitouduimme työskentelemään niin, että saataisiin aikaiseksi varhaisen vaiheen sopimus. Meillä oli neljä työryhmän tapaamista ja Koreperin kokouksessa nämä seitsemän tekstiä sitten hyväksyttiin. Hyvin intensiivisen valmistelun jälkeen ECOFINissa päästiin sitten kompromissitekstistä yhteisymmärrykseen ja 25. toukokuuta 2018 tämä asia saatettiin loppuun. Mitä tulee digitalouden verotukseen, tämä oli yksi meidän painopistealueistamme puheenjohtajuuskaudellamme. 21.3. komissio esitti digitaalisektorin ähm, paketin puheenjohtaja. Äh, valtio kävi keskusteluja tästä. Maaliskuussa epävirallisen Koreper-lounaan aikana ja sitten 11.4. Ecofinin epävirallinen kokous oli huhtikuussa 2018 Sofiassa ja silloin tätä, tästä myös keskusteltiin. Meidän täytyy vastata näihin haasteisiin niin, että olemme tämän asian osalta globaalilla tasolla. Toinen ehdotus komissiolta digitaalitalouden osalta liittyy digipalvelujen verotukseen. Tämä oli, tästä tekniset keskustelut alkoivat että järjestettiin neljä kokousta. Tätä käytiin artikla artiklalta läpi ja 30. kesäkuuta verotyöryhmässä tämä saatiin loppuun ja esitettiin ensimmäinen kompromissiteksti tästä direktiivistä. Mitä tulee yhteisen yritysten verokantaan, strategisten keskustelujen kontekstissa tätä käsiteltiin 7. 15. tammikuuta 2018. Ja tuolloin Bulgarian puheenjohtajavaltiona ilmoitti aikeestansa keskittyä siihen, että löydettäisiin mahdollisimman laaja yhteisymmärrys yhteisten yritysten verokannasta eurooppalaisella tasolla. Voi kyllä vielä kommentoida tätä kokonaisuutta, mutta voimme palata siihen myöhemmin. Mitä tulee epäsuoran verotukseen, me olemme saavuttaneet tavoitteemme ja hyväksyneet komission ehdotuksen hyväksyä toimet, joilla estetään valmistevero, äh, anteeksi, alveveropetoksia. Tämä oli poliittisestikin myös hyvin tärkeä, koska öö, hallinnollisen yhteistyön vahvistaminen myös tulee vähentämään veropetoksia, verovilppejä. Pääsimme myös yhteisymmärrykseen ALV-minimistandardista, eli 15 prosenttia valtaisasti ponnistelimme, jotta saimme, saisimme aikaiseksi lopullisen järjestelmän – ja pystyisimme tukemaan PK-yrityksiä. No, me olemme komission ehdotuksen pohjalta aloittaneet työn. Ja erityisjärjestelmä PK-yrityksiä varten alennetun ALV-tason osalta. Tätä, tästä myös keskusteltiin. Tämä on osa ALV-pakettia. Monivuotiset rahoituskehyskeskustelut alkoivat puheenjohtaja kautemme alussa. 9. päivä maaliskuuta meillä oli korkean tason konferenssi Sofiassa. Silloin tuolla käytiin keskusteluaiheesta ja toukokuussa alkoi tekninen työ erityisessä työryhmässä, joka käsittelee juuri MMF. Ja ja sitten seuraavaa neuvostotyöryhmäkokousta varten on ehdotus teksti tästä. Kun ajatellaan rakenneuudistuksen merkitystä Euroopan unionin talouden parantamiseksi. Me olemme kovasti työskennelleet, jotta voitaisiin parantaa tätä rakenneuudistusohjelmaa. Neuvostossa päästiin yhteiseen lähestymistapaan. Euroopan unionin talouspolitiikan koordinointi. Tämä eteni jouhevasti 2018 eurooppalainen ohjausjakso, siis niin kuin sitä kutsumme. Ja lopuksi sitten avain taloudellisissa kysymyksissä puheenjohtaja valtion työtä ei voida supistaa vain yhteen valtio, vaan tässä on paljon eri tahoja mukana, paljon eri ihmisiä. Tämä on dynaaminen prosessi, joskus hyvin hankalakin, mutta riskejä edelleen on olemassa ja meidän täytyy ottaa tulevaisuuden reaalikuva huomioon. Jopa poliittinen diskurssi voi olla ihan hyödyllistä tässä. Jokainen mielipide on tärkeä, samoin kuin asioiden täytäntöönpano käytännössä. Anteeksi, että puhuin hieman yli puheaikani. Kiitos ministeri Goranov kattavasta esityksestä. Sitten ryhmien puolesta puhuttu ensinnä EPPn puolesta koordinaattori Burkhard Maltz. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, ensin haluan onnitella teitä, teidän tiimienne täällä Brysselissä, että kotona menestyksekkäästä puheenjohtajakaudesta Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvostossa, Euroopan neuvostossa te olitte puheenjohtajana hetkenä, jolloin oli tiettyä kiireisyyttä talous- ja raha, rahoituslainsäädännön kohdalla. Te jo mainitsittekin, että Useissa eri asiakokonaisuuksissa edistyttiin paljon, mutta monet asiat jäivät silti vielä avoimiksikin, joten lyhyt kysymys minulta. Näettekö tilaa hyvälle edistykselle joillakin aloille Entä sitten, kun ajatellaan parlamentin vaalikautta, sehän päättyy vuoden kuluttua. Sitten mitä vielä voitaisiin tässä ajassa saavuttaa tällä kaudella neuvoston kannalta katsottuna? Tässä kaksi kysymystäni. Olkaa hyvä. Kiitoksia kysymyksestä. niin useitakin asioita voidaan saavuttaa vielä tällä vaalikaudella. En koskaan väsy toistamasta yhtä asiaa, koska tämä oli yksi isoimmista ansioistamme kaudella. Me onnistuimme saa ratkaisemaan tämän pankkipakettikysymyksen, koska oli iso väittely jäsenvaltioiden kesken siitä, mikä pitäisi tapahtua ensin, riskin jakamisen vai riskin vähentämisen. Tämä oli ihan loputonta keskustelua, missä kukaan ei oikein päässyt äh, voiton päälle eikä ollenkaan edistytty asiassa viime vuosinakaan. Sitten kollegat neuvostossa ja erityisesti ranskalaiset ja saksalaiset Ranska ja Saksa isoina avaintoimijoina, suurina talouksina prosessissa tätä kautta pystyimme ratkaisemaan tämän kysymyksen liittyen riskin vähentämiseen. Напредък, а и той е нужен на Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм, не съм голям оптимист, че по темата за korporatiivinen danasnon osnova. Pieni tekninen ongelma tulkkauksessa. Translation didn't work, now it works again. Tulkkaus ei toimi, nyt toimii taas. En ole optimisti. Um. En ole. Hei. Oh. So the tech tekninen ongelma. Voisiko teknikko ehkäpä vilkaista tilannetta? Okei. Okay. Okay. Uh, I'm not sure, maybe you missed something, but I could repeat. Yeah, the, last, the last three the last, sentences perhaps. Okay, okay. Uh, по отношение на uh, mitä tulee yhteisöveroon, en ole kovin optimistinen, että Siinä pystytään kovasti edistämään, mutta voin kuitenkin kertoa teille, mikä teki minun vaikutukseen USAan vierailun yhteydessä. Käytettiin tiettyjä sanktiovaatimuksia, jotta jotkut jäsenvaltiot pystyvät määräämään helpoissa kysymyksissä. Oli Pari kysymystä. Yksi maa esimerkiksi blokkasi lainsäädäntöpäätökset yhdellä alla, jotta sanelisi tavallaan oman näkemyksensä muille, näyttäisi erimielisyytensä toiselle jäsenvaltiolle. Toivon, että tällaista ei tapahdu kovin usein, mutta näin kuitenkin tapahtuu. Mitä tulee sitten rahoitusmarkkinoille? kysymyksiin. Toivon kovasti, että Itävalta kaudellaan pystyy edistymään enemmän. Me teemme paljon työtä, mutta nämä asiakokonaisuudet ovat hyvin monimutkaisia aina rahoitusmarkkinoihin liittyvässä asioissa ja pääomamarkkinaunionit ovat vaikeita monimutkaisia asioita ja olen varma siitä, että Tämän parlamentin kaudella vielä onnistumisia tulee, mutta todennäköisesti ilman sitä, että hyväksyttäisiin monivuotinen rahoituskehys. Ähm, Kiitos paljon, arvoisa ministeri STn puolesta. Nyt Beresin tilalla, hän ei ole vielä paikalla. Toinen puhujalistalla, nimittäin minä olen pahoillani, jos minä nyt olleen puheenjohtaja ja sitten esitän epämiellyttävän kysymyksen tässä kohtaa. Nyt tänä aamuna tämä ei liity vain Bulgarian puheenjohtajakauteen, vaan tämä liittyy siihen, mitä kuultiin, että Itävallan puheenjohtajan valtio sen jälkeen tulevat ovat tässä myös mukana takse kolme erityisvaliokunta, joka tutkii tätä valtiollista veronkietoa ja rahanpesua. Tässä valiokunnassa parlamentti määräsi, että aiheet, veron välttely ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset pitää käydä läpi. Tässä valiokunnassa pitää määrätä, miten nyt sitten takse 1 ja 2 valiokuntien päätelmien myötä ja Panama-tutkintavaliokunnan päätelmien myötä, mitä niitä, niillä tehdään. Ja Ekon valiokunta ei nyt ole se, joka pääasiassa näitä aiheita käsittelee, ei Ekon valiokunta ei käsitellä näitä aiheita ollenkaan, vain takse kolme, tätä takse yksi työtä ja kaksi työtä seuraa ja pana työtä seuraa ja on myös yhteys neuvostoon. Ja parlamentti on siis jär, järjestää itse oman työnsä. Bulgarian puheenjohtajakaudellaan ilmoitti meille, kun kysymme, että josko voisimme kutsua sen paikalle takse kolme valiokuntaan ja esittelemään sen, että miten tuo seuranta sitten toteutuisi, kun takse 1, 2 ja Panama-valiokunnan tuloksia seurataan neuvostossa, mihin jatkotoimiin ryhdytään ja mihin lainsäädäntötoimiin ryhdytään ja mihin ei. Ja miten sitten, miksei Ekon ole pääsenen puhe, puhe, vuoropuhelukumppani, tämä ei ole hyväksyttävää. Parlamentti itse määrää, kuka vastaa mistä. Ja tämä on tärkeää, että toimintaperussopimusten mukaan ja oli neuvosto puheenjohtaja kuka tahansa, niin pitää tässä toimia sääntöjen mukaan ja kantaa vastuunsa. Kysymykseni on siis ensinnäkin, no, että tämä määrittäisi ihan paremmin. Mitä motiiveja tässä taustalla on, että onko myös muita perusteluita ollut, jota puheenjohtajavaltio Bulgaria, tai mitä johti siihen, että Bulgaria puheenjohtajavaltio ei tehnyt suoraan yhteistyötä taksa kolmen kanssa ja sitten vielä pyyntö seuraajalle Itävallalle, että ehkä nämä asiat voitaisiin rakentavasti ottaa esille keskusteluissa – jotta päästään tässä eteenpäin, koska miten nyt sitten otetaan, että, otetaan, että monikansan yhtiö, miten se voi tehdä selväksi, että se pitäisi tulla tänne meille kuulemiseen, jos ei edes ole niin, että toimielin, joka kanssa on samalla puolella, käsittelee samoja teemoja, ei ole valmis yhteistyö. Miten tämä olisi mahdollista siinä tilanteessa? Благодаря за Въпроса разбирам, че това е изключително важно за Европейския парламент. Kiitos. Ymmärrän, että tämä on melko tärkeää Euroopan parlamentille. Täytyy sanoa, että neuvostossa käytämme paljon aikaa, kun käsitellään verotuskysymyksiä. Oletan, että puheenjohtajavaltio Itävalta tulee tekemään enemmän yhteistyötä näissä kysymyksissä. Mutta onhan niin, että hän oikein sanoittekin, että niin Euroopan parlamentti päättää itse, miten se järjestää sisäisen työnsä. Samalla tapaa neuvostohan päättää siitä, miten se viestii muiden toimielinten kanssa. Pyytäisin anteeksi, jos teistä nyt on tuntunut siltä, että teidät on suljettu pois, mutta olemme tehneet kovasti töitä, työstä näitä aiheita ja uskomme, että Ekon on se valiokunta, jossa voidaan johtaa tätä keskustelua muuten – minä. Sanoisin vain, että ehkäpä puheenjohtajavaltio Itävalta ehtii käyttää tähän enemmän aikaa nyt, kun kesätauko on tulossa. Ja se voisi tehdä aktiivisemmin töitä Euroopan komission kanssa näissä kysymyksissä. Kuitenkin, jos on mitään epäilyjä, jos ajatellaan neuvoston ja Bulgarian parlamentin välistä yhteistyötä, niin minä valtiovarmasti haluaisin olla mukana. And da wir alle konstruktiv zusammenarbeiten. Kyllä, rakentava yhteistyötä varmasti halutaan. Ei kyse nyt ole siitä, vaan että päästään, kyse siitä, että päästään eteenpäin. Tässä nyt on ollut väärinkäsitys neuvostossa. Jos voitaisiin selvittää tämä neuvostossa, että täällä vain Ekon vastaa näistä asioista. Nyt kolme muuta valiokuntaa on, jotka käsittelevät tätä aihetta. Libe-valiokunta, mitä tulee rahanpesuaiheisiin. Se usein liittyy veron välttelyyn suoraan. Sitten on Juri, oikeusasioiden valiokunta, joka käsittelee paljon verokysymyksiä ihan etusijaisesti. Ja se käsittelee myös maakohtaisia kertomuksia. Esimerkiksi sitten on KONT-valiokunta, DV-valiokunta, eli useampia valiokuntia on. Ja jotta tämä voidaan sitten koostaa yhteen, niin sitten takse kolme erityisessä valiokunnassa käsiteltiin juuri näitä kysymyksiä perustettava valiokunta, jossa MEPit kaikista valiokunnista voivat sitten tehdä yhteistyötä Tämä väärinkäsitys neuvostossa voitaisiin ehkä selvittää, se olisi suuri apu tulevalle yhteistyölle. Kiitos. Seuraavaksi listalla olisi ECR-ryhmän edustaja, mutta ketään heistä ei ole paikalla. Senpä vuoksi Alde ja Peter Jesek. No, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Taksi eh, kolmas eh, valiokunnan johtajana haluaisin, puheenjohtajana haluaisin tuoda tämän asian esille nyt, koska tämä on äärimmäisen tärkeä. Me, meillä menee paljon aikaa viestintään ministerin ja hänen kollegojensa kanssa kutsusta taks kolme valiokuntaan. No, minä selitin, että Ekon tärkeimpänä keskustelukumppana on väärä. Nyt hän voi sen kyllä kuulla muultakin. Ja kun hän kunnioittaa muuttaa tässä neuvoston rakenteita ja Bulgarian puheenjohtajavaltion rakenteita, niin odottamme, että hän samoin kunnioittaa meidän rakenteita. Me ei ole hänen asiansa esittää kysymyksiä. TAX 3 valiokunta kyllä ihan tarkoitusta varten perustettiin. Vuosittain veronkierrosta verovilpistä tulee noin tuhannen miljardin euron tappiot Euroopassa. Ja 75 prosenttia eurooppalaista haluaa, että EU toimii vahvemmin verovilpien veropetosten torjumiseksi, joten eh, kyllä tällä taksivaliokunnalla on selkeä mandaatti tätä varten. Ja minulle puheenjohtajavaltio pelkäänpä tästä näkökulmasta oli sellainen puheenjohtajuuskausi, joka vain eh, vältti ja vältti eh, yhteistyötä tällä, tämän asian osalta. Minä kysyisin nyt, kun kaikkien näiden selitysten jälkeen kutsusta kieltäydyitte, niin johtuiko tämä teistä, oliko tämä teidän päätöksenne vai oliko tämä Bulgarian hallituksen päätös vai mikä? Ja mitä sanoisitte nyt, olisiko nyt hyödyllistä tehdä yhteistyötä nykyisen puheenjohtajan valtion kanssa ja selittää tämä tilanne jotenkin, selvittää tämä jotenkin myönteisemmällä tavalla? Mr. Chip. Много време отделихме на този въпрос и твърде много го драматизирате. Вие сте достатъчно важни. Niin, emme käyttäneet, ei pitäisi liikaa dramatisoida, dramatisoida tätä kysymystä, niin kuin nyt on tehty. Mm, tämä päätös oli siis minun ja se liittyy minun ymmärrykseeni valiokunnan roolista, tämän valiokunnan roolista tutkintavaliokuntana. Me olemme aina olleet valmiit tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa missä tahansa kysymyksessä. En usko, että meidän pitäisi nyt kiinnittää tähän asiaan niin paljon huomiota, pysyä menneissä kysymyksissä. Niin kenen päätös siis nyt olikaan, niin kuin te kysyitte, se oli minun päätökseni. Petra? Du hast noch zwei Minuten. Okay. Vielä kaksi minuuttia aikaa. Retrospect as the chair and... Käteen ajattelen, niin kuin puheenjohtajakin minäkin kysyn teiltä, miten ne voisitte asiassa Itä, Itävallan puheenjohtajan kautta ja sen, miten se pitäisi suhtautua TAX kolmoseen? Ați fi problem. As гледам само Tämä on teidän ongelmanne. Minä tässä katson tulevaisuuteen. Taxe kolme valokunnan puheenjohtajana ja seuraavan vihreiden puolesta Ernest Urtasun. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan lisätä ryhmäni äänen tähän niiden joukkoon, joka puhuu sitä, miten tärkeä on yhteistyö valokunnan kanssa. Tietysti kun katsotaan eteenpäin, se on tärkeää, että puheenjohtajavaltio Itävalta muuttaisi sitä, mitä tapahtui tuona aikana, mutta kysymykseni liittyy näihin verokysymyksiin, ministeri. Puheenjohtajakautenne oli menestyksekäs melko lailla, kun riskien vähentämispaketti saatiin nyt suljettua. No tuloksista voidaan väitellä, mutta tämä oli teidän ansiostanne, mutta verotuksessa asiat eivät nyt kuitenkaan liiku niin nopeasti kuin olisimme halunneet. Erityisesti haluaisin kysyä teiltä CBCR-kysymystä eli maakohtaisista kertomuksista, tai sitten mainita sen lyhyesti alustuksessanne koska jos se oli väärässä, niin oli vain yksi tapaaminen, jossa keskusteltiin tästä aiheesta ja halusin tietää hieman, miten näette nämä kysymykset, mikä tässä on tukkona, mitkä valtiot ovat tuo estävä vähemmistö tällä hetkellä ja kuinka todennäköistä teistä on, että ensi puheenjohtajakaudella tuo tukos saadaan avattua? Kiitos. съм, съм особен оптимист, че точно по en suhtaudu kovinkaan optimistisesti siihen, että voisimme saavuttaa suurtakaan edistystä tämän asian osalta. Useilla jäsenvaltioilla on varaumia tämän asian suhteen. Varmaankin tiedätte, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Minun ei tarvitse niitä nimetä erikseen. Tällä hetkellä tehdään vaikutusarviota niin kutsutusta jäädytetystä tekstistä, jota ehdotimme kompromissiratkaisuksi. Mutta minun mielestäni keskusteluun neuvostossa ei ole riittävän avointa ja vilpitöntä. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät luovu omien verotusjärjestelmiensä suhteellisista eduista – ja tässä ne ovat paikallisen yritysmaailman liike-elämän paineen alla, joka haluaa edelleen hyötyä nauttimistaan veroeduista, enkä ole varma, pystymmekö me saavuttamaan tässä kysymyksessä lyhyellä aikavälillä edistystä. Olen käynyt useampiakin keskusteluja ministerien kanssa tästä aiheesta, mutta vaikka ministerin ponnistelut ovatkin kovin energisiä, vähän epäilen saavutammeko suurtakaan menestystä ja edistystä tämän asian osalta. Since we have ministers, since we have two more... No, ehkä tässä on vielä hetki aikaa, ministeri, toinen kysymykseni. No se liittyy euroaluekeskusteluun ja haluatte liittyä euroalueeseen jossain kohtaa, niin haluaisin myös tietää kantanne tästä mahdollisuudesta, että Meisenbergin julistuksen jälkeen. Katsotaan, mitä käy, koska olemme epäilevästi tämän suhteen. Olemme huolissamme kehityssuunnista ja lisäksi sen tietää ne Ranskan Saksan ehdotuksesta, jos ajatellaan budjettia. Olette euroalueen ehdokasmaa, joten sen takia olisin kuulla kantanne. Kiitos. Аз категорично вярвам, че minä todellakin uskon, että vahvempi euroalue tarkoittaisi vahvempaa euro- EUta myös. Mitä tulee Bulgariaan, te tiedätte, että mm, meitä sitoo velvoite liittyä euroalueeseen perussopimusten mukaisesti. Meidän täytyy täyttää vaatimukset tällä hetkellä – Meillä on valuutta mm, komitea Bulgariassa, mitä tulee ranskalais saksalaisen etukseen, niin sanoisin, että eihän se nyt todellakaan täydellinen ole, mutta siinä kyllä annetaan joitakin vastauksia. Ja pidän siitä, että suurimmat jäsenvaltiot ryhtyivät aloitteeseen, pyrkivät löytämään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat olleet vireillä ilmassa jo vuosia. Nämä kysymykset koskevat talous- ja rahaliiton tulevaisuutta. on vain niin, että en ole ihan varma, että tämä budjettielementti on sellainen, millä olisiko erityinen roolinsa, mutta tästä Tästä tullaan kovasti keskustelemaan tietysti, mutta se ei varmaankaan ole tärkein osatekijä ranskalais-saksalaisessa ehdotuksessa. Kaiken kaikkiaan voin kyllä tukea tätä ehdotusta kahdesta tärkeimmästä tai johtavasta jäsenvaltiosta. Kiitos. Nyt olisi Guen vuoro ja Miguel Vegas. Ah, siellä olettekin. Miguel, olkaa hyvä. Bon dia. Huomenta. Minulla on kaksi kysymystä, hyvin konkreettisia. Ensimmäinen liittyy julkiseen velkaan julkisiin velkoihin monille eh, maille. Tämä on todellinen aika pommi myös Portugalissa. Ihan pienikin korkotason nousu saattaa muuttaa varsin myönteisen julkisen talouden tilanteen katastrofiksi. katastrofiksi. Portugali ei ole suinkaan ainut maa, jolla on tällainen ongelma. Mikä on teidän näkemyksenne? Mitä tehtiin, jotta tämän äärimmäisen tärkeän asian osalta? Tämä on tärkeä eritoten euromaille ja sitten myös konkreettisesti maakohtaisesti edistyttiinkö toinen? Kysymykseni liittyy verotukseen CCCTB, yritys- ja Tämä on asia, joka voisi ratkaista monia kysymyksiä, jotka liittyvät veroongelmiin. Tämä on aivan avainasemassa oleva kysymys. Minkälaisen kohtelun saattaa saada tästä nyt tämän vaalikauden loppuun mennessä? Публичният дълг действително е проблем, особено в... Niin. Julkinen velka on ongelma erityisesti eteläisissä osissa unionia, Bulgaria omalta osaltaan on hyvä esimerkki tästä. Meillä on noin 24 prosenttia velkaa BKTstä tuo osuus ja 2000 luvulla aiotaan laskea se 20 prosenttiin. Tai siis tässä jossakin kohtaa. Ja tässä pitää olla nyt rehellinen tuleville sukupolville ja käyttää niin paljon kuin mitä tienataan ikään kuin. valtio tietysti saattavat päätyä tilanteeseen, jossa ne eivät pysty maksamaan julkista velkaansa – ja ovat sitten riippuvaisia solidaarisuudesta. Tähän liittyy tietysti ongelmia ja haasteita, joita koetaan tietyissä maissa ja riskejä myös kuitenkin. Jos käydään syvällisempää keskustelua, niin voidaan huomata nämä riskit. Äh, niitä voitaisiin kuvailla paljon tummemmin sävyin kuin mitä minä teen. Mutta kun nyt kysytään tätä, niin se osoittaa jo, että tämä painaa tänne. Säännöt ovat selvät. Niin ehkä meillä pitäisi olla vähemmän tekopyhiä, kuin joku rikkoo sääntöjä, eikä pitäisi olla niin joustavia kuin usein on oltu. Mitä tulee tähän yhtiöveropohjaan, toistan jotain, jonka sanon aikaisemmin huhtikuussa aloitimme vaikutusten arvioinnin ehdotuksesta, joka liittyy yhteisöveropohjaan, yhteiseen, yhdistettyyn yhteisövero, yhteisöveropohjaan siis. Puhuttiin yhteistä metodologiasta, hypoteesista. Tämä arvio on aikaa käynnissä eri maissa. Nyt meillä on tietyt pohjatekstit, joita voidaan käyttää eri valtioissa tätä arviointia varten – Kyseessä on helppo kysymys Bulgarille, koska verotusjärjestelmämme on melko yksinkertaistettu. Veropohjamme on melko alhainen, jos ajatellaan yhteisöveroa ja muutakin verokantaa. Oletan, että poliitikot tietyissä jäsenvaltioissa etsivät samantyyppisiä vaikutuksia ja yrittävät tehdä tätä yhteisen eurooppalaisen ratkaisun kautta. Kuitenkin uskon, että tämä on liian hankala saavuttaa tämän toimikauden aikana, koska tietyt jäsenvaltiot hyötyvät kilpailuedusta verojärjestelmisen kautta ja ne tulevat pitäytymään niissä kynsin hampain. Muuten niiden pitää valita alhaisempi verokanta ja aste, joka vaikuttaa sitten EUn talouteen. Pidän tätä hyvänä, mutta en ole optimistinen, en usko, että edistymme paljonkaan tässä aiheessa tämän kauden aikana. Muuten tämä vaikuttaisi suurimpiin ja vahvimpiin eurooppalaisiin talouksiin, jotka ovat verojärjestelmänsä luonne tietyllä tapaa aikaisempina vuosina. Ja nyt, nyt pitää kun elvyttää järjestelmä hieman. Kiitos, anteeksi, että tulkkaukselle kestää. Aina tulee vähän sekoittelisää lisää EFDn puolesta. Ja ENF eivät ole paikalla. EPPltä selväksi Eva Maidel, hän ei ole paikalla. Burkhard Baltz, koordinaattori. <clears throat> Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin hiukan <clears throat> keskittyä E e eurokysymykseen. Komissaari Muskovitsi hiljattain totesi, että Bulgaria todennäköisesti on kiistata seuraava euroalueen jäsen. Teidän maanne täyttääkin tarvittavat lähentymiskriteerit tällä hetkellä. Ja niin kuin te itse sanoitte, olette valmiit liittymään vielä tämän vuoden aikana. Myös Euroopan keskuspankki on sanonut, että Ensin pitäisi liittyä pankkiunioniin ennen kuin päästään odottelemaan eteiseen euroalueen liittymistä. Tämä epäröinti voi liittyä ongelmiin, joita Bulgarian pankkisektori on läpikäynyt viime vuosina. Bank Corporate Commercial Bank ovat tästä esimerkkejä. Velkakriisi on osoittanut meille, että kun arvioidaan ehdokasmaita, niin pitää pitää mielessä laajempi kuva taloudesta, jotta vältetään epävakauksia ja kerrannaisvaikutuksia muuhun Euroopan kriisin yhteydessä. Joten kysymykseeni, kun ajatellaan menneisyyttä, niin- tai missä vaiheessa euron liittymistä olette mielestänne nyt, ja mitä olette mieltä komission näkemyksestä tästä jäsenyyden tavallaan jäsenyysprosessin jaksottamisesta? Alkuun Todellakin 2014 meillä oli kriisi yhden pankin kanssa. Mainitsitte tämän Commercial Bank pankkiin, mistä saatte nyt näitä perusteita tähän, koska stressitestit ja kun arvioitiin pankin taseen laatua, se ei osoittanut yhtään mitään hälyttävää 2016. Tehtiin myös arviointi tämä toimijana IMF ja Maailmanpankki käsiteltiin kokonaisrahoitusjärjestelmää ja tämän arvioinnin tulos, tulokset ovat julkisia, eikä niistä käy ilmi mitään isompia ongelmia. Mitä tulee sitten komissaarien lausuntoihin? Ne käsittelevät tulevaisuuden näkymiä ja kukaan ei sitä vastaan väitäkään nimittäin, että e- Bulgaria tulee liittymään euroalueeseen ennemmin tai myöhemmin. Jos me puhumme ajoituksesta, te on ollut sellainen on haaste, jota teidän lainsäätäjänä pitää miettiä, koska itse asiassa pankkiunionin toiminta ei mitenkään liity sopimukseen, joka sää sääntelee menettelytavan järjestystä silloin, kun tai sitä aikaa, mitä mä oon ollut ERM-järjestelmässä, valuuttamekanismissa. Tämä järjestyspankkiunionista ja eurokysymyksestä. Tämähän on lainsäädännöllinen kysymys, se pitää selvittää, koska jos me seuraamme lainkirjainta ei ole minkäänlaista vaatimusta, että ensin liittyisimme pankkiunionin ennen euroalueeseen liittymistä. Tietenkin ymmärrämme, että tällä on merkitystä ja on mahdotonta olla euroalueen jäsen et, ilman, että on samalla pankkiunionin jäsen, mutta ei ole riittävän selkeästi asetettuja sääntöjä jotka koskevat yhdenmukaista valvontame- yhtenäistä valvontamekanismia, niin kuin on ehdotettu, että se olisi ensimmäinen askel Bulgarian eurojäsenyyteen. Me olemme ilmaisseet aikomuksemme ja kantamme ja me odotamme, että kumppanimme euroalueella jakavat näkemyksemme siitä, että Bulgarian pitäisi liittyä samanaikaisesti pankkiunioniin ja ERM, jolta va- va- valuuttamekanismiin. Tietenkin tarvitaan valmisteluita, jotta voidaan liittyä pankkiunioniin ja riippuen sitten tämän prosessin nopeudesta. Tähän voi mennä 6-12 kuukautta. Me olemme valmiit toimimaan näin ymmärtäen samalla selvästi sen, että euroalueen jäsenyys on meille prioriteettikysymys. Ja jos sitten viimeinen ehto jäsenyydelle ja pankkiunion jäsenyydelle täyttyy, ei ole mitään epälegitiimejä argumentteja enää, niin kuin Schengenin tapauksessa oli ja siinä, miten Bulgaria kohdellaan, koska tällaiset, tässä muutetaan taloudelliset argumentit poliittiseksi, ja tämä tietysti voisi heikentää bulgarilaisten luottamusta siihen, miten EU toimii, jos näitä kriteereitä kesken matkaan muutetaan siis. Kiitos vastauksista. Seuraavana D listan mukaan koordinaattori Beres taitaa valitettavasti edelleen olla jumissa, ruuhkassa. Näin ollen minä puhun hänen puolestaan ja esittäisin kysymyksen liittyen CRD, CRM ja BRD liittyen, eli vakavaraisuuskysymyksiin. Kuten tiedätte kaudellanne, tämä viettiin läpi neuvostossa. Minä olen esittelijänä täällä vakavaraisuuspaketissa ja Ekonissa, BRDssä kollegalle vastaan näistä kysymyksistä. Varmasti päästiin hyvän tulokseen. Nyt sitten kolmikantaneuvottelut ovat edessä. Neuvottelun aikana on huomattu, että yksi hankala osuusturma tuo suhde home and host jäsenvaltion välillä isäntä ja kohden välillä, saattaa johtaa siihen, että neuvoston päätelmissä ei välttämättä mainita rajat ylittävää pääomaa tai likviditeettiä ja mitään poikkeuslupia ei mainittaisi tältä osin. Mikä on teidän kantanne tähän, kun, miten pitäisi löytää tasapaino tässä, kun, kun pyritään saattamaan loppuun pankkinoni? Ja sitten on näillä isäntä, näillä host-mailla ihan ymmärrettäviä huolia. Tässä nyt on kaksi ihan eri kantaa parlamentin ja jäsenvaltioiden, mitä tulee pääomapoikkeuslupiin. Missä näette tässä mahdollisuuksia toimia? Per Vaas, toivottavasti edustin sinua hyvin. Въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. Ние... Kiitoksia. Itse asiassa esitätte kysymyksen, joka on aika arkaluontoinen, herkkä. Oli hankala löytää kompromissi tämän asian osalta. Joten minun on nyt hankala selittää sitä, millä tavalla tätä kompromissia voitaisiin muuttaa tai tarkistaa Euroopan parlamentin osallistumisen kautta. Minä toivon, että Itävallan, Itävalta puheenjohtajavaltiona onnistuu saavuttamaan edistystä tämän kysymyksen osalta. Kuitenkin minun täytyy vielä toistamisiin todeta, että kompromissin saavuttaminen oli hyvin hankalaa ja epäilenpä, että tulevat keskustelut neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä eivät tule myöskään olemaan mitenkään erityisen helpot. Joten vetoaisin teihin ja joustavuuteen. Muuten en usko, että keskustelut tämän asian osalta saadaan päätökseen kovinkaan vikkelästi. No, tavoitteemme on saada neuvottelut päätökseen jälkipuoliskolla vuotta. Se on selvää. Tässä on tärkeää pitää myös siihen, että koska joskus on vaikutelmassa siitä että tässä on väärinkäsityksiä sitä, että tässä on kyse yhteispäätösmenettelystä, eli että parlamentti ja neuvosto ovat samalla tasolla. Ja kuten jo sanoin tiimillenne, niin kun neuvostolla ja parlamentilla on tässä eri kantaisella hankalaa. No nyt on vielä menettämä puhujalistaa, kaksi minuuttia puheaikaa. Tämä piti mennä Pervausbergessille itse asiassa, mutta nyt sitten menettämä puhujalistaa. Onko kiinnostusta kollegoilla vielä käyttää tässä puheenvuoroa? Sieltä kollega Kristoff. Well, I would like to congratulate the Bulgarian presidency. Haluaisin onnitella Bulgaria valtiona sen tekemästä työstä ja myös erityisesti hallitustanne, koska mielestäni olemme epäoikeudenmukaisesti arvostelleet teitä siitä, mitä tapahtuu verojärjestelmässä täällä EU:ssa, koska minun ymmärtääkseni on vaikutusvaltaisempia, kokeneempia toimijoita, jotka ovat estäneet tätä edistystä, jonka kaikki olisimme halunneet nähdä toteutuvan ja olisimme halunneet siihen vaikuttaa. Minulla on kysymys siitä, miten Bulgarian hallitus aikoo saavuttaa finanssipoliittisen vakauden. Isehän tulee Kreikasta ja voitte ymmärtää, miksi tällaista kysyn, koska teidän velkanne on noin 20-25 prosenttia pelkästään suhteessa BKT, ja sehän on ihan huipputulos. Bulgariassa on varsin alhainen veroprosentti 10 prosenttia, Kreikassa 20, mitä tulee siis yritysten voittoihin. Ja minun tietääkseni Bulgariassa ei ole ongelmaa budjettivajeenkaan kanssa, joten kysymys kuuluu, miten pystytte tähän? Въпросът ви е смислен при положение, че ние имаме 400 км niin, tämä on erittäin hyvä kysymys. Tuohon, että meillä on pitkä meriraja ja sitten No ehkäpä tässä Pille vastaus kysymyksenä. Me eteläiset valtiot yleensä olemme sellaisia, että vähemmän pitäydään kurissa kiinni, usein kun keskustellaan euroalueesta – kumppanimme kanssa. Meille sanotaan, että te olette Kreikan naapureita. Ja me olemme toki naapureita, olemme lähellä toisiamme. Kuitenkin houkutuksena meillä ei ole ollut käyttää enemmän kuin mitä tienaamme tässä vuosien myötä tämä houkutus teidän maassanne, jota tietyt poliitikot kokevat, on kestänyt aivan liian pitkään. Pelkäänpä pahoin ja nyt sitten olosuhteet, joita kohdataan Kreikassa, ovat hyvin hankalat. Tänne pitää maksaa hintaa vääränlaista taloudellista toiminnasta, joka on hyvin raskasta taloudellinen ja ihmisillinen Tämä on haaste, jos ajatellaan hallituksen joustoa. Finanssipolitiikassa se on haaste, ei vain minulle ja hallituksellemme, muuttaa. se tulee aina olemaan haaste. Varmastikin. Olemme lykänneet ongelmaa. Kymmenen vuoden kuluttua pelkävä pahoin. Se tulee palaamaan. Mutta Tästä on valmis lyömään jopa vetoa, mutta eipä nyt enää kritisoida Kreikkaa. Jos halutaan menestyksessä Eurooppa, niin pitäisi pitäytyä säännöissä, jotka olemme itse laatineet. Tästä pitää tehdä arvo ja pitää toimia järkevämmin kuin aikaisemmin sillä muuten ei päästä mihinkään. Näemme kriisin aikana, että ne, jotka olivat vähemmän valmistautuneita, kärsivät eniten. Huolimatta taloutenne suuresta velasta pärjätteitä hyvin. On paljon hiekkarantoja, niitä ei voi ottaa pois. Kreikka on hyvässä asemassa – pärjätäkseen paremmin tulevaisuudessa, joten en näe mitään vakavia ongelmia. Dank. Kiitos paljon. Katso tässä kelloa ja näin ollen päättäisin menettelemään puhelistaa tähän. Kiitos ministeri Goranov, että tulitte tänne tänä aamuna. Täällä oli vähän epämiellyttäviä kysymyksiä, mutta saimme selviä kysy- vastauksia. Välttämättä pidän niistä, sekin on selvää, mutta parempi saada selvät vastaukset kuin tällainen sanahelinen vain. Joten kiitos, että tuli tänä aamuna keskustelemaan kanssamme. Kiitos Bulgarian puheenjohtajakaudesta. Ekonin kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä ja odotamme innolla työn jatkumista. Kiitos. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvon kollegat. Arvon kollegat. Seuraavaksi esityslistan kohta 15. 2015, EUn yleinen talousarvio vuodeksi 2019. Kaikki pääluokat. Valmistelemme on Ludek Niedermayer. Ekonilla on tässä lausunto, joka etetään johtavalle vastaavalle vastaavalle budjettivaliokunnalle, jossa käydään läpi poliittisia viestejämme. Ensin antaisi puheenvuoron seitsemäksi minuutiksi valmistelijamme Ludek Niedermayerille. Ludek. Uh, uh, Kiitoksia. En varmaankaan tarvitse edes tässä seitsemän minuuttia. Ensimmäinen keskustelu ähm, jälkeen on varjoistelen kokouksia. Olen arvostanut kovasti aktiivisuutta ja olen luvannut ottaa mukaan ehdotuksia tekstiin lausuntotekstiin. Nyt olemme edistyneet jonkin verran, olemme saaneet tietoja Koreperistä, mutta haluaisin toistaa yleisen <clears throat> linjan. Tähän on jotakin tärkeellisiä kysymyksiä EU-ssa, nimittäin puolustusturvallisuus ja niin edelleen. Tämän takia minun lähestymistapani tässä – ei ole se, että saadaan enemmän resursseja valiokuntaa varten, koska ymmärrän, että äh, rahapussin ovat tiukalle ja meidän pitäisi tehokkaasti käyttää niitä varoja, joita käytössä on EU-talousarviosta tämän lisäksi. Ja oletaan, että suurin osa meistä on samaa mieltä. Enemmän resursseja ei välttämättä aina tarkoita parempia tuloksia. Kun ajatellaan EK-valiokunnan toimivaltuuksia, Meistä ykköskysymys talousarviossa ovat nämä Euroopan valvontaviranomaiset. Olemme tehneet yhteistyöstä komission kanssa, mutta erityisesti näiden viranomaisten kanssa, mitä tulee ehdotettuihin budjetteihin, koska huomattavia resurssilisauksia on tapahtunut. Me käytimme pitkän aikaa ymmärtääksemme, mitä löytyy näiden resurssien takaa, ja itse asiassa on tekijöitä, kuten eh, pankkiviranomaisen toimipaikan siirto ja joidenkin toimintojen jatkaminen ja tärkeä osa lisäyksestä liittyy eh, valvontaviranomaisten uuden tarkastelun, joka on meneillään. Minun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun tutkimme asiaa, täytyy sanoa, että budjettilisäykset ovat perusteltuja. Kun sitten on tarkasteltu tilannetta neuvoston kanssa ja tätä mm, valvontaviranomaisten uudistusta tulee selväksi, että tämä koko tarkastelu tulee tapahtumaan viranomaisten suhteen ensi vuonna. Ja sitten syntyy nämä odotettuja budjettivaikutuksia. Me nähdään neuvostossa ja korepereissä tuli esille ehdotus katsaprosentti hoitaa tämä uudistus jopa ja EBAN kanssa ja 50 prosenttisesti ESMAn kohdalla en näe kuitenkaan tälle täyttä perustelua, koska me emme tiedä, mitä löytyy tästä ajattelun takaa, että osa valvontaviranomaisten uudelleentarkastelusta on ehkä epärelevanttia budjetin kannalta, joten tähän mennessä elämme löydä jotain muita perusteluita, meidän ehdotuksemme olisi leikata 50 prosenttia budjetointua budjetista varoista kaikille valvontaviranomaisille tarkastelun yhteydessä, tai sitten jos saamme neuvostosta relevanttia tietoa, että toinen lähestymistapa on todellakin tarpeen. Sitten toinen seikka, neuvoston kannassa on 50 prosentin leikkaus rakenteellisista uudistuksista tukiohjelmissa. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä kohta, ja olin hämmästynyt, että näyttää siltä, että jäsenvaltiot todennäköisesti eivät olekaan kiinnostuneita näihin kysymyksiin, koska he ehdottavat näin huomattavaa leikkausta resursseja. Mutta vasta tänään saimme tietää, että trilogin tulos, jossa käsiteltiin näitä kysymyksiä, varat palautetaankin budjettiin ja niin ne jaetaan sitten kahteen alaluokkaan tässä pääluokassa siis pääs, menevät alkuperäisiin tarkoituksiin komission ehdotuksessa ja näyttää siltä, että on tätä kohdusta tukea. Uskon silti vieläkin, että jäsenvaltioiden tehtävä on päättää, aikovatko avata budjettikohdan ja käyttää tätä avustusta rakenteellisen uudistuksen varten. Tämä ei ole parlamentin asia niinkään, mutta olen iloinen, että tällainen sopimus on saatu aikaan ja uskon, että päätämme tästä ihan tulevina minuutteina mikä tässä meillä on suunta. Muutoin en näe mitään huomattavia kysymyksiä täällä hämmästyt esimerkiksi, että kolmen miljoonan budjettiin neuvostolta 25 000 leikkausta. Pitäisikö palata tähän alkuperäiseen summaan? Sitten samalla panimme merkille, että jonkinlaisia yleisiä leikkauksia pääosastossa on. Halutaan ehkä lisätä tehokkuutta. En kiistä tällaista, mutta me viemme loppuun lausuntomme ehdotusten luvuista ihan tulevina tunteina ja odotan mielenkiinnolla ajatuksia muilta jäseniltä ja ehdotuksia tekstiimme, koska yritämme, niin kuin sanon, ottaa ehdotuksia mukaan muilta jäseniltä. Vielä lopuksi aikataulu on aika valitettava koska meidän pitää vielä asia loppuun syksyn viimeisenä viikkona. Yritämme tehdä mahdollisimman paljon ö, yht, ö, sähköpostien kautta ja tässä täytyy sitten vain keskittyä elokuun lopussa äänestykseen ja sitten edellisenä iltapäivänä vielä pidetään viimeinen vaarioistelijan kokous, mutta tähän astihan tämä yhteistyö on toiminut todella hyvin, joten älkää yhtään epäröikö ottaa yhteyttä, jos on jotakin tärkeää, joka pitäisi ottaa mukaan kompromisseihin. Muutoin vain sitten voimme äänestää tarkistuksista yksi kerrallaan elokuun lopussa. Ludek. Kiitos Ludek yleiskatsauksesta SD puolesta Simona Bonafein korvaajana Jonas Fernandes. President, as you Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin sanoi Simon ei voi tänään olla täällä paikalla ja hän pyysi minua korvaamaan puhumaan hänen puolestaan. Luen Simonan kirjoittaman tekstin teille. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksessa esittelystä. Uskon, että teksti on hyvin tasapainoinen. odota myönteistä kehitystä. Niin kuin esittelijäkin on toiminut, on aivan oikein korostaa sitä merkitystä on rahoituksella tietylle Euroopan unionin määrittelemille prioriteeteille kun kansalaisten edut otetaan huomioon. Esittelijä tai lausunnonlaatija otti, para, otti kohdan turvallisuudesta ja puolustuksesta. Euroopan unionin täytyy investoida turvallisuuteen ja puolustukseen varmastikin, mutta en tätä nyt ihan huippupainopistealueeksi ottaisi. SET me haluamme enemmän viedä eteenpäin kasvua ja työllisyyttä talouskasvu itsessään ei ole vastaus, vaan esimerkiksi ympäristö kestävyys on tärkeä asia. Henkilökohtaisesti, kun ajatellaan kestävän kehitysten, kehityksen mietintöä ja tulevaa työtä Euroopan komission esittämien lainsäädäntökokonaisuuksien osalta, meidän täytyy kyllä rahoittaa kestävyyttä Tämä on aina vain tärkeämpää talouden kilpailukyvylle ja kansalaisten prioriteettien kannalta myöskin. Tämä tulee selkeästi esille myös Euroopan talous, talouden ohjausjaksossa ja komission valmistelemissa luonnoksissa. Mitä tulee siihen, että vaaditaan riittävästi resursseja makrotalouspolitiikan koordinoimiseksi ja valvomiseksi, ehdottaisin, että korostettaisiin myös sosiaalisen ja taloudellisen lähentymisen rahoituksen merkitystä. Tämä on aivan peruselementti raha- ja talousunionin kannalta. Raha- ja talousunioni haluaa, me, meidän ryhmämme haluaa siitä vahvempaa ja sellaista, että se voi todellakin vaikuttaa kansalaisten elämään. Sitten valvontaviranomaisesta. Tunnustan lausunnon laatijan myönteisen lähestymis vastaavan valvontaviranomaisiin eritoten, kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden ja kuluttajasuojan paremman, parempaa toimintaa relevanttien viranomaisten ja yksikköjen täytyy pystyä paremmin viemään loppuun omat tehtävänsä ja tässä täytyy olla selkeä eurooppalainen lähestymistapa äh, talouden valvontaan. Samanaikaisesti uskon kuitenkin, että kaikkien Euroopan unionin toimielinten täytyy antaa oma panoksensa eurooppalaiseen projektiin niin, että voidaan kustannustehokkaasti toimia. Uusia mahdollisia rahoitus mahdollisuuksia täytyy aina pohtia, kun mietitään uusia prosesseja. Ö, minäpä pohdin tässä, pitäisikö meidän joka tapauksessa ottaa tähän lausuntoon merkittävä kohta, joka pitää sisällään tällaiset kalibroid maksut. Aivan kuten esittelijä totesikin, me ymmärrämme kyllä nämä 2019 kasvavat kuulut viran, valvontaviranomaisten osalta – tässä voivat kyseeseen tulla myös uudet verot, joita asetetaan. lainsäädännöllisten keskustelujen päätyttyä voidaan miettiä, toivottavasti päästään yhteisymmärrykseen näistä erilaista valvontaviranomaisista. Toivottavasti me pystymme vielä tarkistuksella sitten vahvistamaan tätä lausuntoa. Nas on... Kiitos Jonas. Kiitos Werner. Ja että sanoit, että Simon Bonafella on synnypäivä, onnittelut hänelle. Nyt pitäisi olla Kay Swinburnin niin vuoro. Ei siellä puolestaan näe kuitenkaan ketään paikalla. Aldesta pitäisi olla Nils Turvalds. No, Naktegal, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Ette häntä sijaista, ei sitten Aldelta ketään. Viimeisenä vihreät, tai siis seuraavana Sven Giegold vihreiltä. Hän, no, en näe heistäkään ketään. Näin ollen tullaan GUE NGLään itse asiassa. Riina, Ron ja Kari. Ei sitäkään ketään. Guelta pyydä puheenvuoroa. Selvä. Sitten menettelemme puhujaluettelo. Onko puheenvuoropyyntöjä? Joku, joka ei ole vielä puhujalistassa. Ei ole puheenvuoropyyntöjä. Sitten annan puheenvuoron takaisin Ludek Niedermayerille, valmistelijallemme. Kiitos. Niin varmasti muut vartijat ovat kokouksessa, tapaamisessa yhteydessä meihin mitä tuli sieltä Joonas sanoi, niin tässä on vain tietty määrä rivejä, joita voidaan käyttää lausunnossa. Sen takia tietyt asiat puuttuvat, mutta kyllä mitä varmasti vaan saadaan tämän mukaan. Ja jos on parempi, niin voidaan hakea kompromissitarkistuksia, koska monet tästä jotka mainitsit, no varmasti eri ryhmät ovat samaa mieltä, muuten sitten käydään läpi asiat yksitellen, koska tarkistukset voivat laajentaa tuota alkuperäistä tekstiä, mutta valitettavasti tila oli rajallinen määrä sen takia, että asiat eivät ole tässä mukana muilta osin. kaikki tuntevat aikataulun. Yritetään tehdä yhteistyötä ja saada hyvän, tul- hyvä tulos aikaan. Kiitos. timetable. Aikataulusta vielä muistutukseksi tarkistukset pitää jättää viimeistään lausuntoa varten 18. heinäkuuta kello 12. Tarkistukset käsitellään sitten 29. päivä ja 30. päivä elokuuta ekovalkunnassa ja sitten äänestys Ekonissa myös 29. tai 30. päivä. Kiitos keskustelusta. Keskeytän istunnon puoli yhteentoista asti. Silloin tulee Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz keskustelemaan kanssamme. Kiitos.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 Dear colleagues. Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? Minulle on ilo toivottaa tervetulleeksi Saksan valtiovarainministeri ja varakansleri herra Olaf äh, Scholz, Scholz Kiitoksia siitä, että hyväksyitte kutsumme tulla keskustelemaan Ekon valiokunnan jäsenten kanssa useista eri asioista, mukaan lukien EMU, paketti, pankkiunioni, kaikki tähdelliset asiat, joita työstämme tässä vaiheessa juuri vaalikauden lopussa, kun Euroopalla on mahdollisuus ottaa tarvittavia askeleita eteenpäin ja tehdä rahatalousunionistamme kestävämpi, vakaampi ja kykenevämpi tukemaan hyviä kestäviä työpaikkoja ja kasvua ja sosiaalipolitiikkaa. Tietysti huolella luimme Mesebergin julkilausumaan 19. kesäkuuta julkaistuna mun mahdollista tulevaisuudesta. Eritoten arvostin viittausta tarpeeseen antaa raha- ja talousunionille kapasiteettia ottaa vastaan erilaisia shokkeja – makrotaloudellisen vakauden kautta. Parlamentti on oman panoksensa antanut Pöken mietinnän kautta. Ja on muitakin alueita, joilla täytyy varmistaa samanaikaisesti riskien vähentämisprosessi ja uudelleen jako vahvalta pohjalta niin, että nämä voivat että kaksi ulottuvuutta voivat keskinäisesti toisia vahvistaa. Oikein suurella mielenkiinnolla kuuntelemme teitä ja kollegat varmasti käyvät teidän kanssanne sitten mielenkiintoista keskustelua. Herra ministeri, kiitos siitä, että tulitte paikalle ja teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos kutsusta ja tilaisuudesta lausua täällä pari sanaa kysymyksistä, jotka meitä liikuttavat oppia siitä, miten voidaan päästä eteenpäin, ottaa seuraavat askeleet eh, emussa, mitä tulee pankkeihin erityisesti. Ja tästä on tietty parannusjärjestelmä tehty viime viikot ja kuukaudet, ja on edistyttykin jo. Tämän takia voidaan jo sanoa, että tällä välin ollaan saatu nyt uutta pontta ja mahdollisuudet tehdä päätöksiä, joita ei viime vuosina välttämättä todennäköisenä pidetty ensimmäinen suuri edistysaskel, jonka on saavutettua minusta, se, että nyt on mahdollista kehittää tuota pankkipakettia eteenpäin. Ecofinin jäsenet tästä sopivat ja komikantaneuvottelut alkoivat siellä. Sen takia tämä on tärkeä, koska hyvä tasapaino on tuossa tekstissä, jos ajatellaan näitä tarpeellisia kysymyksiä. Lisää vakautta ja turvaa pankkijärjestelmän pitää tuoda ja samalla pitää pitää huoli siitä, että on myös riittävästi solidaarisuutta osapuolten kesken. Pankkipaketti, haluan vielä kerran sanoa, että tässä kohtaa on erittäin kattava sopimus ja se kesken tasapainoinen sopimus, joka on mahdollista siksi, että lopussa kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä ratkaisu ja he pystyivät äänestämään sen puolesta ja tukemaan sitä. Samalla se on kuitenkin myös edellytys sille, että edistysaskeleet, jotka ovat tarpeita muuallakin, ovat mahdollisia. Olisi suuri väärinkäsitys olettaa, että jos pankkipaketti, eri kriteerejä, jotka se nyt on lueteltu, ei tulisi realisoitavaksi, niin siinä olisi mukamassa mahdollisuutta nämä muut edistysaskeleet ottaa, josta haluamme keskustella tänään, sillä kaikki pitivät tuota edistysaskelta tärkeänä seuraavana vaiheena, jota tarvitaan, jotta kaikki muut asiat ovat sitten mahdollista myös. Tämä liittyy globaaliin kilpailukykyisen pankkijärjestelmään. Se on tarpeen. Muuten muualla olisi valtavasti ongelmia myös edistyä. Viitaan tässä erityisesti näihin eri säännöksiin, jotka liittyvät tarpeeseen antaa riittävästi varoja kriisitilanteessa käytettäväksi. Ja jos tässä taso laskisi, niin sitten nämä, joista puhun pian, vaatisivat hyvin pitkiä uudistuksia ja tämä siis lykkääntyisi tulevaisuuteen. Sen takia vielä kerran tässä vetohevosta, tätä pankkipaketti sellaisena kuin sitä nyt sovittiin jäsenvaltion välillä. No, tota, se saa tukea paremmin tässä muodossa myös. Ja Tämä on selvästi tärkein panos sille, että voidaan edistyä nopeasti EU:ssa, kun näitä muutoksia tarvitaan. Muuten on ihan totta, tarvitaan lisää edistysaskeleita, jotka voivat perustua tuohon pankkipakettiin ja erityisesti on kyse siitä, miten kehitetään tästä eurooppalaista vakausmekanismia EVM. Lisäksi, no on, tässä on eri kysymyksiä, joita voidaan pohtia ottaa muutaman asian esille, jotka ovat minusta tärkeitä. Jos EVM jotain muuttaa, niin se pitäisi tehdä sitten yhdessä vaiheessa. Viisi kertaa kuusi kertaa. Perussuomalaisten rukkaus ei olisi hyvä tapa. Jos nyt tähän muutokseen, niin sitten kaikki pitäisi koostaa yhteen, pitäisi keskustella näistä asioista yhdessä paketissa ja sitten yhdessä vaiheessa valmistella tämä kaikki niin, että voidaan päästä perusomuksen muutokseen. Ja näin ollen onkin tehty tämä ehdotus, jonka tein yhdessä ranskalaisen kollegani kanssa, ja josta keskustelimme myös neuvostossa. Ensimmäinen asia. Voisimme ajatella, että EVM täyttäisi tällaisen valuuttarahaston tehtävät EU-ssa. Meistä tämä on tärkeä askel eteenpäin, koska nyt jo on niin, että EVM ja SFS tekevät loistavaa työtä, kun vakautetaan niitä valtioita, joilla on hankaluuksia ollut päästä rahoitusmarkkinoille. Ja Kreikka-ohjelma on tässä nyt yksikästi päättymässä. Minusta se on loistava merkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta, mutta toisaalta pitää pohtia juuri tämän ohjelman mittakaavaa. Tämä on paljon suurempi kuin mitä IMF on koskaan tehnyt Tämä ei ole mikään pieni alueellinen ohjelma Euroopassa, vaan poikkeuksellisen suuri ohjelma oli kyseessä. Ja Euroopan vakaus toiminsa kautta tähän pystyi. Olen siksi vakuuttunut siitä, että on oikein, että tässä työstetään asioita eteenpäin ja että EVM tulisi tällaisia ominaisuuksia. Tarvitaan päätöksiä, jos ajatellaan sitä, mitä kehitetään eteenpäin. Pankkirakenteita. Meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi ja siihen liittyvät toimintamahdollisuudet sitten. No, tästä on keskusteltu pitkään. Tarvitaanko tällaista vara hätäverkkoa ikään kuin, jotta turvataso voidaan nostaa. Eli sitä, se on tämä common backstop, eli yhteinen vartamisjärjestely. No, se olisi meistä hyvä ratkaisu. Monet ovat liittyneet tähän mukaan. Tähän on vaadittukin pitkään jo, että EVM, tämä on se osa EVM, jos nämä kaksi tehdään, eli tämä valuuttarahastoiminta, kun sitä kehiteltäisiin entisestään, siellä olisi tällainen varautumisjärjestely backstop, niin sitten on mielestäni otettu oikeita askeleita eteenpäin kohti uudistuksia. No mitä tässä nyt meillä vielä tarvitaan? No 100 EVM, niin se pitää vapauttaa tehtävästä, että se ei ikinä käytännössä tule ikinä täyttämäänkään. Nimittäin suora pankkien pääoittaminen, se ei tule kyseeseen, se maksaa paljon voimia, koska osa lainaamiskapasiteettia pitäisi varata sitten tuottotarkoitusta varten, vaikkei se olisi tarkoitus. Jos se tulee varautumisjärjestely, niin sitten on oikea päätös. Ei tältä muutetaan siltä osin. Sama päättää, mitä tehdään yhteydessä valtioiden velkakirjoihin. Uskomme, että tässä tarvitaan myös uutta järjestelmää ja sanotaan, että pitää uudelleen strukturoida kokonaan valtioiden velkoja tänne single limp, tämä yksi vaiheen järjestelmä. Sitä pitää pohtia, miten valtioiden velkoja järjestellään. Näin voidaan tehdä, jos kaikissa euromaissa tätä tehdään samalla tapaa. Jotta voidaan edistää ja se johtaisi siihen, että järjestelmän vakaus olisi paremmalla tolalla. Mitä tähän vielä kuuluu? No, on komission ehdotuksia, jos ajatellaan sitä, miten jatkossa käsitellään näitä hätälainoja ja sitten toisaalta, miten suhtaudutaan järjestämättömiin lainoihin. No, tässä on tarve keskustella siitä, mitä tavoitteita tässä haetaan, kun mihin, su- mihin suuntaan tässä pitäisi kehittyä. Me ehdotamme, että 5 prosenttia bruttoa tuo luvun pitäisi olla ja sitten tarvitaan tietysti myös näitä, pitää käsitellä näitä järjestöntelainen, jotka on jo olemassa jäsenvaltioissa meistä. Tässä tarvitaan konkreettisia sopimuksia, jotka ovat uskottavia, mutta jotka loppujen lopuksi, lopuksi johtavat siihen, että yhteisesti pitää hallinnan tilannetta niiden pankkien osalta, jotka ovat tässä järjestelmässä mukana. Niitä on tässä melko vähän ja minusta tämä on myös järkevää. Jos tämä kaikki tuodaan yhteen, niin sitten voidaan saavuttaa myös se, että tämä varautumisjärjestely tulee nopeammin tuo backstop kuin 2024. Minusta samalla tärkeä panos, että päästään tuohon tavoitteeseen. Ja mielestäni on oikein, että on vakuuttuneita siitä, että silloin se myös lähtisi kaikkien osalta liikkeelle samaan aikaan, alkaisi kaikille samaan aikaan. Sillä se on tärkeä vakauden kannalta, jos ajatellaan valtioita ja pankkeja, olisi ongelmallista, jos vain osa olisi mukana ja osa ei. Sen takia järjestelmä pitää kehittää niin, että tuo yksi askel, yksi vaihe voidaan suorittaa. Sitä olemme tässä vienet eteenpäin. Sitten on muitakin asioita, jotka ovat tässä tärkeässä osassa. Edistautussuojajärjestelmä. Silloin keskustellaan meistä. Pitäisi keskustella nyt etenemissuunnitelmasta näissä kysymyksissä – kaikki toki tietävät, että ediksessä on vielä paljon monimutkaisia kysymyksiä, jotka tulevat esille, mutta niitä pitää kyllä käsitellä nyt jo. Ja tarvitsemme mietintöjä siitä, miten tänne fiskaalikapasiteetti toimisi euroalueella. Rahoituskapasiteetti. Tästä on nyt paljon ehdotuksia, joita pidän hyvin mielenkiintoisina. On asioita, joista olemme puhuneet ranskalaisten ystäviemme kanssa – Tätä pitää vielä miettiä, pitää pohtia, että mikä olisi sopiva ja tarpeellinen väline. Muutama seikka on meille selvää ja ne haluaisin tässä tuoda esille. Meistä pitäisi olla niin, että EUn puitteissa toimittaisiin. Eli ei olisi järjestelmää, jos puhutaan fiskaalikapasiteetista, niin ei pitäisi toimia EUn puitteiden ulkopuolella. Kehysten ulkopuolella pitäisi myös puhua siitä, että kun ollaan yhteydessä 21 kehyksin, aletaanko silloin, joten että tuolta pohjalta voidaan sitten tehdä konkreettisia toimia. Tässä nyt on eri ehdotuksia pöydällä ympäri maailmaa. Komissio on tehnyt ehdotuksia. Me keskustelemme siitä, että olisiko järkevää, että olla keskustelu myös jonkinlaista työttömyysturvasta. Tällä olisi suuri vakauttamisvaikutus vaikeina aikoina – asiat tutkitaan, koska tämmöisiä samanlainen järjestelmä kuin mitä Yhdysvalloissa on, eli eri osavaltioiden välinen tällainen työttömyysturva. Ja tässä oli tietty edellytys, jotka tähän liittyisivät. Nimittäin sitten sanotaan, että maiden pitää myös sitten perustaa kansalliset työttömyysturvajärjestelmät ja sitten perustaa rahastoja, mutta sitten tässä taustalla makrotaloudellisissa shokkitilanteissa siinä voitaisiin näitä kriisejä voittaa, johon liittyy suurta työttömyyttä. Tässä järjestelmät voisivat auttaa siis toisiaan ja mielestäni tämä tarvit, vaatii vielä syvennettyä keskustelua tiivistettynä. Suuret edistysaskeleet ovat nyt mahdollisia mielestäni ja meidän pitää keskustella siitä, että asiat liikkuvat nopeasti eteenpäin, kun ne ovat tärkeitä. Esimerkiksi pankkipaketti, trilogit minusta pitäisi saada päätöksiin niin pian kuin mahdollista sen mukaan, mitä ESOt ovat sopineet. Sitten voidaan edetä seuraavat vaiheet ajatellen evm uudistusta ja kaikkea sitä, mitä juuri siitä sanoin. Näistä pitää keskustella. Samalla pitää myös puhua siitä, miten voimme eroa vakautta kaiken kaikkiaan parantaa, jos ajatellaan rahoituskapasiteettia ja ilmiöitä. Varmasti voitaisiin käydä hyvää keskustelua näistä kaikista aiheista, hyödyttäen kaikkia. Joka tapauksessa uskon, ja kuten alussa sanoin, Meillä on nyt uusi tilaisuus, meillä on tullut uutta pontta viedä näitä uudistuksia eteenpäin. Nyt pitäisi nopeasti mennä eteenpäin. tämän minusta tarpeen. Meillä on vielä taloudellisesti hyvät luvut, kaikki tämän tietävät. Monet Euroopan maat täyttävät nyt nuo yhteiset kriteerit, jotka löydettiin yli ja tämä on nyt, tämä on se aika, jona järjestelmä pitää kehittää entisestään, että kun tulee sitten myrskyisää, niin silloin voitaisiin nopeammin reagoida asioihin kuin mitä viime talouskriisissä tapahtui. Kiitos. Thank you. Kiitokset, arvon ministeri, tästä erittäin kattavasta johdantopuheenvuorostanne ja joka liittyy Saksan kantaan. No tämähän oli erittäin mielenkiintoista meille Euroopan parlamentin edustajille. Tässä voidaan vain muistuttaa neuvoston edustajille Tavanomainen lainsäädäntöprosessi perustuu kahdelle tekstille, jotka ovat tasavertaisia keskenään ja molempien täytyy löytää kompromisseja, jotta päästään eteenpäin. Trilogi ei ole koskaan tällainen ota tai jätä juttu, jossa yksi eli jyrää toisen. Ilman kompromisseja lopputuloksen ei päästä, joten meidän kaikkien täytyy löytää näitä kompromisseja ja liikkua omien kantojemme suhtaan. Tällä tavalla EUlla lainsäädäntö toimii. Ja te käsittelitte erittäin mielenkiintoisia asioita. Ne olivat mielestäni mielenkiintoisia. Varmasti kollegat tarttuvat moniin näistä kohdista. Joten pitämättä puheitta aloitamme keskustelukierroksen. Burkhabars ensin. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Hienoa, että pääsitte tänään talous- ja rahaseen valiokuntaan vieraksi. Minusta on myös hyvä, että Saksan valtiovarainministeri on paikalla, koska tämä on viimeinen valiokunnan kokoukseni, johon osallistun Euroopan parlamentissa, joten tämä sopii näin myös hyvin. Anteeksi. Edustaja Langen tässä huutelee jotain väliin ilman mikrofonia. No, kiitos loistavasta yleiskatsauksestanne. Ja alkuun sanoisin, että olen samaa mieltä arviostanne. Eli että nyt meillä on tilaisuus toimia, se tesi käyttää, on tutuutta potta, Ja tiedän samalla, miten paljon erityyppisiä vaatimuksia tässä on ja mitä ehdotuksia on nyt tullut erilaisia. Ja itse asiassa omalta osaltani halusin puhua siitä, mitä konkreettisesti nyt tarvitaan. No, viittasit sitten sitä, että kehitellään ES, EVM eteenpäin ja toisaalta varautumisjärjestelyä backstoppia. Ja mitä teistä lähitulossa on realistista saavuttaa, koska loppujen lopuksi tällaista momentumia pitäisi sitten myös käyttää tällaisia tilaisuuksia. 2019 vuonna esimerkiksi eurovaalit ovat tulossa, tulee uusi komissio, monet avainvirat turvatuulinen uudelleen jakoon Tämä on siis tärkeä vuosi. Tämä toisaalta voi hankaloittaa asioiden viemistä eteenpäin. Sen takia kysyn, että missä nyt näette, että lyhyellä aikavälillä voitaisiin viedä asioita realistisesti katsottuna eteenpäin. Ja toinen kysymys, lyhyt kysymys, joka minulla on kollegani Pervenche Beres ja minä viime kuukaudet olemme työstäneet mietintöjä, jotka käsittävät näitä valvontaviranomaisia ja niiden valtuuksia. Kysymykset kuuluu, että neuvoston puolella Saksan valtiovarainministeri näettekö neuvostossa nyt myös tahtoa tehdä parlamentin kanssa yhteistyötä vielä tämän kauden aikana, jotta päästään yhteisiin sopimuksiin, koska valitettavasti tähän asti neuvoston puolta yksi jos toinenkin epäröinti on ollut nähtävissä sen takia. Haluaisin kuulla vielä Saksan valtiovarainministerin kannan näihin asioihin. Kiitos. Schönen Dank für die Frage. Kiitos kysymyksistä. Niin, yritin tuossa äsken jo esitellä monia asioita. On kyllä mahdollista, ainakin kun tavoitteena pitäisi olla se, että saadaan vetää kattavasti läpi kaikki asiat, jotka liittyvät pankkipakettiin ensinnäkin ja sitten tuohon EVM ja kaikki näihin liitännäiskysymyksiin pitää myös puuttua. Sen kaksi muuta keskustelun siinäkin pitäisi edetä nopeasti. Aikarajat ovat tietysti hankalammat, koska siinä on konsensusprosessi kyseessä ja mitä tämä sitten tarkoittaa. No, eri jäsenvaltioillahan on eri näkymät ja suhtautumista näihin kysymyksiin, niin kuin myös parlamentissa – ja on hyvä edistysaskel jo nyt, että jos ajatellaan tätä tota rahoituskapasiteettia, kun sitä keskustellaan, niin että sitä puhutaan EU-kehyksissä. Sitten pitää katsoa, että miten tämä kaikki sopii yhteen ja mitä konkreettisia vaikutuksia voisi olla. Monille tässä varmasti on tärkeää, että välineet, joita kehittelemme, ovat sopivia myös siihen, että voidaan reagoida tietyn tyyppisiin tilanteihin myös EVMlle tässä on jotain ehdotettu tällaisia lyhytaikaisia lainoja, jotka ovat mahdollisia, mutta samalla pitää luoda tilanne, jossa tämä oma vastuu omasta valtiosta ei katoa. Tuon tasapainon ylläpito tulee varmasti olemaan yksi tärkeimmistä keskusteluista tai tärkein. Ja on niitä, jotka suhtautuvat rahoituskapasiteettiin skeptisesti, mutta toista pitää pohtia näitä eri vaihtoehtoja senkin sisällä, niin ehkäpä sillä saadaan lisättyä järjestelmän vakautta ilman, että se näitä vastuita kyseenalaistaisi. Se olisi hyvä. Ja roolikeskustelu tulee myös sillä, josko ajatellen keskustelua rahoitustransaktioverosta, niin voitaisiinko siinä päästä nopeammin eteenpäin kuin mitä aikaisemmin oli mahdollista? Tämä finanssitransaktiovero, no keskustelemme tästä. Ja kaksi tapahtumaa johtanut siihen, että liikettä nyt näkyy. Ensinnäkin Ranskan presidentin puheet hän sanoi, että jos Ranskan veromallin suuntaan mennä, jos siihen orientoitaan, niin ainakin hän olisi suostuvainen siihen, että sitä käytetään eurooppalaisen tarkoitusperiaan varten. Hän mainitsi eri vaihtoehtoja, mutta keskustelusta siitä, että josko kyse olisi EUn omista resursseista. Loppujen lopuksi no, se tekee tästä ehkä mielenkiintoisempaa vielä tästä, koska yhtäkkiä sitten syntyisi sellainen perspektiivi, jossa valtiot voivat saada tästäkin jotka eivät itse voi odottaa tällaista verosta suuria tuloja, mutta kaikkien valtion osuus sitten kokisi vaikutuksia tällaisen ehdotuksen myötä. Ja tämä voisi johtaa sopuun näissä asioissa. Voitaisiin löytää konsensus. Eli tämä ehdotus pitäisi sitouttaa sen tosiasiaan, että tapauksessa pitää puhua talousarviosta. Tämä nyt on se hetki, jolloin voidaan päästä eteenpäin ja sitten vielä puhuisin asiasta, josta puhumme jo. Voisimme, että myös yhteinen kysymys. Toivomme, että siinäkin päästäisiin eteenpäin. Kiitos. Ja, das ist äh, ein kompliziertes Thema. Tämä monimutkainen aihe. Nämä valvontakysymykset, edistystä tarvitaan. Katsotaan, mikä nyt sopii ja mikä yhteys on sitten näihin kansallisiin valvontajärjestelmiin, jos ajatellaan myös tätä tuota yhteistä eurooppalaista järjestelmää, eikä pidä myöskään pitkittää menettelyä lisää byrokratiaa. No, tässä on tietysti skepsismiä myös ollut näihin ehdotuksiin nähden. Peres, I would ask you stick to... Tervans Peres seuraavaksi ja pyydän, että pidätte kiinni kahden minuutin puheenjohtajasta kysymyksen varten ja kolme minuuttia vastauksen varten. Une invitation à la frustration. Hein? Euh, turhauttavaa. Nyt haluan kysyä tästä viimeistä kommentistanne. Puhuitte rahoituskapasiteetista, otitte tässä yhteydessä esiin Herra Bergin julkilausumat ja että mietitään sellaista jälleen, työttömyysjälleenvakuutusjärjestelmää. Voitteko kertoa, miten aiotte syventää tätä ehdotusta ja miten haluatte liittää tämän meneillään oleviin neuvotteluihin, toisaalta kun puhutaan euroalueen rahoituskapasiteettimahdollisuudesta, mutta myös ajatellen keskustelua, johon, jossa on lähty liikkeelle koskien monivuotista rahoituskehystä. Kehystä. Ja tässä kontekstista on riittämättömässä määrin muistuttu siitä, että euroalueen painoarvo EUn BKT tulee Brexitin jälkeen 73 äh, menee 86 prosenttiin. Tämän pitäisi muuttaa äh, euroalueen merkitystä näissä neuvotteluissa, koska te sanoitte, että Tämä pitäisi tapahtua yhteisöpuitteissa. Sitten haluaisin tietää, miten sovitatte yhteen tämän ehdotuksen verrattuna siihen, minkä komissio teki tukimekanismista investoinnille ja miten voidaan investointeja vakauttamaan, koska toinen asia näistä tulee nopeammin eteenpäin. Eikö voitaisiin tehdä myös sellaista ehdotusta, että nämä kaksi yhdistettäisiin, laittaisiin liikkeelle tästä investointistabilisaatiotuesta, eikä pidettäisi kiinni tästä toisesta Eh, joka tällainen pitkän eh, juoksun hanke, eli tämä työttömyysvakuutuskysymys. Kiitos kysymyksestä. Yritän vastata lyhyesti. Ensinnäkin pitää keskustella näistä asioista. Ja jos otetaan työttömyysjärjestelmä, niin haluan vielä sanoa, että tässä ei ole kyse yhdestä eurooppalaisesta työttömyysturvasta. Se olisi tällainen harhakuva. Jo, no, on eri sosiaalisia rakenteita, mutta tähän pitää nyt rakentaa jotain, mikä on sellainen varautumisjärjestely, joka kriisitilanteessa vastaa sitten sen, että prosyklisti ei pidä nostaa sitten näitä kustannuksia, tuon työttömyyden kuluja kestää, sitten pitää yllä kaksi vuotta, mutta tästä pitää keskustella, ja keskustelu alkaa toivottavasti nyt. Monet pohtivat, mikä tässä voisi olla järkevää. Tämä on myös avointa ehdotuksissa. Ja kaikki eivät ole tästä vakuuttuneita, mutta se, että puhutaan, se on jo nyt hyvä merkki. Miten tämä suhtautuu moniseen rahoituskehykseen? No, se pitää nähdä. Sehän olisi itsenäinen järjestelmä, eikä välttämättä olisi mitään roolia ja mitään suhdetta. Se on tärkeää muille kysymyksille, jotka liittyvät rahoituskapasiteettiin myös. Korostaisin tässä, mitä sanoitte. Eli mikä merkitys eurolla tulemaan tulevaisuudessa. EUn sisällä. No, uskotapauksessa, että tällä on seuraamuksia kyllä, kuten kuvailitte, että yli 25 prosenttia sosiaalimenosta menisi tähän euron hokuttelevuus tuomasti nousemaan tämän nostamaan uusia keskusteluja, joita ei voida ennakoida ollenkaan, mutta pitäisi tietää, että tässä tapahtuu asioita, joita pitää sitten tarkkailla – tarkkaan. Sitten komission ehdotus. No, se on mielenkiintoinen. Ensinnäkin sitä pohditaan, että millaisia kurssia malleja sitten tulee. Uskon tapauksessa, että pitää varoa eip työn kannalta tulevaa päällekkäisyyttä mahdollisesti – sen takia pitää miettiä tarkkaan, mitä EIP tekee, mitä muilla välineillä voidaan tehdä ja onko järkevää sitten, että itsenäisesti voidaan, voi EU ottaa lainoja, kuinka tasapainostamaan sen, mutta nämä aihealueet vaativat syvempää tarkastelua. Katsotaan, mitä loppuun sitten jää jäljelle, kun on käyty kaikki läpi. Thank you, Joachim Starbatti. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sapati. Ja zunächst herzlichen Dank. Ministeri, kiitos, että olette täällä vastaamassa kysymyksiin vuosi sitten. Silloin Italian valtiovarainministeri puhui Empel-valiokunnassa. Hän puhui eurooppalaisesta työttömyysvakuutuksesta, hänen käsityksestään siitä. Hän argumentoi, että jos vaihtokurssi poistuu, niin sitten sitten on hankalampaa päästä työmarkkinoille, se olisi ihan vaikeaa ja sen takia tarvitaan yhteistä työttömyysvakuutusta. No tässä halutaanko sulkea varaudenjako pois, olisi tällainen varautumisjärjestelmä on ehdotettu. Se tarkoittaisi sitä, että suurten riskin tapauksissa nämä riskit voitaisiin käsitellä maksaa tiettyjä preemioita. Ja silloin tuosta vartamisjärjestelmä maksettaisiin korvauksia, eli tähän kuulisi myös omaa pääomaa. Tähän tämä vaatii aikaa ja omaa pääomaa, kuitenkin tämä kaikki. Haluaisin tarkempia tietoja siitä, miten näitä tämä varmistaa. Jos sanoit, että amerikkalainen malli, niin no pitää sanoa myös, mitä se on. Kyse vain maksuista sisään jostain korvauksista mistä, ja jos sitten tulee alijäämiä, niin kuka niistä sitten vastaa. Kuka tuota omaa pääomaa antaa tarjolle, kun pitää auttaa ihmisiä. Ja sitten puhuitte eri suhdanteista, joskus on ylijäämiä, joskus alijäämiä ja alijäämissä käytetään näitä työttömyyskorvauksia ja sitten alijäämissä voidaan maksaa tähän kassaan, mutta jos nyt sitten olisi toisenlainen tilanne euroalueella, eli ei tämä ailahtelevainen suhdanne, vaan kehityssuunta ja sitten puheenjohtaja keskeyttää. Vielä 10 sekuntia, Kilp- joka on kilpailukykyinen. Hyvä kollega, meillä ei ole tulkkausta enää yhtään yli aikana. Teidän täytyy kunnioittaa puheaikaa, niin että olette jo käyttänyt tämän puheaikana. Schönen Dank für die Frage. Kiitos kysymyksestä. Korostaisin vielä kerran, kuten sanoin, uskon, että tällainen yksi työttömyysvakuutusjärjestelmä Euroopassa ajatellen, että jatkossa 27 eri perinteistä rakennetta siinä, miten käsitellään työttömyysasioita. No tämä ei ole todennäköinen vaihtoehto, tulisi yksi järjestelmä. Taloudelliset olosuhteet ovat niin erilaiset, että tämä olisi hankala konstruoida. On tilanteita joissa Euroopan maissa, tällainen työttömyyskorvaus tai pitkäaikaistyöttömyyskorvaukset eivät välttämättä ole olemassa ollenkaan. Että ensimmäinen askel olisi sopia nyt ylipäänsä siitä, että tämä pitäisi kuitenkin olla kaikkialla niin, että korvauksia maksetaan ja on sitten hyvityksiä. Mutta pitää nyt katsoa syvemmin, mitä tilanne toimii Yhdysvalloissa. Siellä on tämä järjestelmä, joka antaa ikään kuin luottoja, se pitää maksaa takaisin. Ja tämä vaikuttaa eri tavoin. Eli olisi tällaisia, tällaisia siirrot, pois poissuljettuja, mutta tämä on kuitenkin toiminut siellä päin, vaikka taloudelliset tilanteet vaihtavat voimakkaasti USAn osavaltioiden välillä. Sen takia itse neuvo siihen, että nyt pitäisi aloittaa keskustelu tarkemmin tästä, katsoa mitä voisimme oppia josta kaikesta. Eli tarvitsisi yhdistämään kaikki näitä asioita, joita mainitsin. Se voisi olla toinen edistysaskel, joka olisi kannattava. Selvää on, että ongelma ei voida ratkaista, eli että rakenteellinen kriisi koska koko EUta voitaisiin hoitaa, mutta Tällaiset suhdanneshokit, niihin voitaisiin reagoida paremmin eri maissa. Ja minä esimerkiksi työskentelen aikaisen työmistänä Saksassa ja huomasin olla tämmöinen suuntaus siitä, että talouskriisissä työttömyysmaksut nousivat prosyklisesti ja väärään suuntaan. Jos, jos on järjestelmä, jossa tästä on sovittu yhteisesti, tätä kansanjärjestelmää, tuosta varautumisjärjestelmää, silloin varmasti tämä on toimenpide, joka johtaa siihen, että suhdanteita voidaan tasata nopeammin muilta osin vielä virke. No aina pitää miettiä ja ottaa huomioon myös se, että on kaksi asiaa, jotka kuuluvat yhteen euro yhteisvaluuttana ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopassa. No, teorian mukaan sanotaan, että yhteinen valuutta voi olla vain, jos on vapaa liikkuvuutta. Sen takia pitää pohtia sitä, miten tämä on toimia hyvin. Thank you. Kiitoksia. Äärimmäisen mielenkiintoista, Wolf uh, Ministeri joitain viikkoja sitten Kreikka poistui kolmannesta pelastuspaketista ja nyt se on lähes saneerattu. No, oli valtuuskunnan matkalla hallituksen edustajan kanssa yhteydessä ja siellä oli myös Kreikan parlamentin edustaja. Ja optimismini melko pian hävisi. Minusta tuntuu siltä, että tuleva kehityssuunta on kyseenalainen tai jopa eh, epärealistinen on vääränne korkoympäristö muun muassa – ja liikavelvollisuutta. Ja te ja kolleganne Moskovisi Starpissa vakuuttivat, että missään nimessä tulee neljättä Kreikka-pakettia, koska se ei ole tarpeen. Miten te äänestäisitte, jos teidän hallituskaudellanne Kreikka vielä pyytäisi apua? Ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. EU-valtiot, poikkeuksena Iso-Britannia ja Tanska, ovat kaikki sitoutuneet liittymään euroon. Seitsemän on vielä poissa. Minusta nyt tuntuu, että no, Bulgarian ainut, joka tulee liittymään lähetulossa euroon, muut eivät. Mitä te tulette tekemään nyt kollegoiden kanssa, jotta jäsenvaltioiden muistuttaa siitä, että he ovat sitoutuneet juridisesti liittymään euroon. Lopuksi finanssitransaktiovero. No se tarkoituksena aikoinaan oli, että tuo massiivinen derivaatta johdannaiskauppa saataisiin rajattua se ei liiku miljardeissa, vaan biljoonissa. Ja esikuvana taisi olla ranskalainen vero, mutta se ei nyt ole sopiva käsittämään tuota, tuota ongelmaa, koska kyse on erilaisesta ongelmasta. Sind mehrere Fragen aufgeworfen. Paljon kysymyksiä tuli. Menen niihin lyhyesti. Nyt tulee ensinnäkin finanssitransaktioveroon. No, tässä on se tekee sana, että miten te sitten toimia. Kreikka on nyt tuosta ohjelmasta pääsemässä pois. En nyt ole yhtä skeptinen kuin te. Jos katsotaan Kreikan BKTn kehittymistä, niin no kyllä tällaista toipumista on nähtävissä, vaikka olisi kuinka pessimistinen. Mutta kunnes Kreikka saavuttaa kriisiä edettävän tason, niin siinä kyllä kuluu aikaa. Ja se on merkki siitä, että näkymät, talousnäkymät Kreikassa eivät ole ihan tuulista temmattuja, vaan varovaisempia kuin mitä voidaan ehkä toivoakin, jos halutaan päästä taas kasvun tielle Kreikassa. Ja tämä pitää tehdä selväksi myös Kreikan kansalaisille ja hallitukselle. Ei mene siitä liikkeelle, että tuli, tarvitaan uutta ohjelmaa, Kreikka-ohjelmaa. Ja tämä on nyt taas vakausmekanismi menestystarina, joka meillä on Euroopassa. Minusta Portugalin, Irlannin kohdalla, mutta myös muissa tapauksissa nähtiin, mihin kykenemme. Ja tämä on nyt taas nähtävissä. Kyse on pitkäaikaisesta vakaudesta, mutta Mehän vain omaa mainettamme olemme tässä varjelleet EVM ja muiden kautta, jotta Kreikkaa voitaisiin tukea ja muitakin. Arven mukaan nyt tilanne on tullut, että Kreikka voi pitää itsestään huolen. Thank. Einsatz Euroalueesta vielä, niin kyllä muutoksia tulee. Se että 25 prosenttia BKTstä on tuo luku. No, tämä on varmasti kokemaan muutoksia. Thank you. Er- Kiitoksia. Seuraava puhe. Minister. Kiitoksia ministeri, että tulitte kokoukseemme. Haluan yhtyä siihen, mitä herra Klint sanoi finanssitransaktioverosta. Minäkin olen sitä mieltä, että jos Josta mä ehdotetaan verotuksesta, se on varoitettava silloin. Jos vero poistaa tästä, se on valitettavaa. Meidän ryhmämme todellakin haluavat tämän FTT mukaan. Ja sitten pari konkreettista kysymystä. Ensimmäinen koskee konkreettisista kysymyksistä, maakohtaisesta raportoinnista. Tiedätte, että parlamentti tuki laajalti tätä hanketta. Viimeisessä työryhmässä Saksa esti tämän etenemisen, koska ilmeisesti ei ollut valmis lopettamaan tähän neuvotteluita. Ja minä tiedän, että Saksan sosiaalidemokraatit heillä on CCTB omassa vaaliohjelmassaan ja halusin tätä, mikä virallinen kanta teillä varain, valtiovarainministerillä on ja asiassa ja voimmeko luottaa teidän hallituksenne tässä asiassa, jotta viedään neuvottelut loppuun tästä kysymyksestä. Sitten toinen kysymys liittyy Messenbergin sopimukseen. Siihen liittyy kiinnostavia elementtejä, mutta oli yksi kohta, jonka ottaisin nyt esille, nimittäin Euroopan parlamentin rooli tulevassa valuuttarahastossa. Mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että jatketaan pelkästään hallitusten välisesti, jossa parlamentti ei mitenkään pysty kontrolloimaan tilannetta. Parlamentissa on iso enemmistö uskoakseni, joka haluaisi nähdä parlamentaista valvontaa toteutettavan tämän rahaston suhteen jatkossa ja haluaisin tietää, voimmeko luottaa tässä asiassa teihin valtiovarainministerinä siitä, että saadaan valuuttarahasto, jota Euroopan parlamentti pystyy parlamentaarisesti valvomaan. Kiitos. Kiitos. Niin maakohtaiset kertomukset. No tämä toimii, kun kaikki osapuolet ovat mukana. Tämä liittyy yrityksiin ja valtioihin. Tilanne johtaa sitten siihen, ettei ole ei ole myöskään mikään edistys sen takia. Pitää nyt yrittää löytää ratkaisu, joka on sellainen, että se toimii todellisuudessa ja että se johtaa parempiin tuloksiin. Me tarvitsemme eri tietoja, muuten emme voita mitään sen takia. Pitää toimia varovaisesti, jotta on tehokas väline käsillä lopussa, jotta yritykset ja valtiot sitä kuitenkin myös hyötyvät ja hyväksyvät sen. Joten tämän takia tästä varovasta esimerkiksi tapaistaisin sitten tuo kysymys siitä, että kehitetään edelleen EVM ja että missä raameissa se pitäisi tapahtua. niin ehkäpä olemme sitä samaa mieltä, että on vain realistista ensi vaiheessa sopia reformakerista, joka liittyy siihen, että uudistetaan EVM-hallitusten välisenä järjestelmä, hallitusvälisenä järjestelmänä. Tässä on juuri se epäily siitä, että voisiko tämä tapahtua komission sääntelyn kautta. No, tämä oli kohtalaisesti muotoiltuna on kantoja siitä, että tämä ei olisi mahdollista, mutta olisi myös niin, että mahdollisesti kohdataan suuria hankaluuksia, jos nyt mentäisiin toista tietä. Sen takia minä suosittelen, että ESM uudistetaan näissä raameissa, jotka meillä nyt on, sovitetaan se perussopimuksiin ja toimitaan hallitusten välisesti, kehitetään siltä pohjalta. Ja sitten toisessa vaiheessa pidetään huoli siitä, että tämä siirtyisi osaksi EU-oikeutta. Nämä kaksi vaihetta ovat myös tärkeitä. Varmasti hyvin toimiva EVM kaikkien näiden lisätehtävien ja funktioiden kautta toimisi myös perussopimusmuutosten puitteissa, eikä sitten tutkitkia maista ja kansanäänestyksiä. Se pitää aina muistaa, kun tällaisia perussopimuksia, uudistuksia suunnitellaan. Jos kukaan ei vielä, mitä nyt tämä toimii tai toimiko ollenkaan, no se on ihan eri juttu. Tämän takia poliittinen niin vielä tässä kohtaa, että onko, mitä on järkevää toimia ja miten EVM nykyoikeusperustaa muutetaan. Ja jos se onnistuu, niin sitten jatkossa perussopimuksen muutoksen kautta voidaan toimia. No haluaisin vielä sanoa teille, että monissa jäsenvaltioissa tiedän tarkkaan, omasta maastani, mutta Saksan ei ole ainoa, joka pohti näitä perustuslaillisia ongelmia, jotka pitänee ratkaista, jos äh, nämä EVMn kehyskysymykset otetaan käsittelyyn. Tuomioistuin neuvottelee parhaillaan näistä kysymyksistä myös. Se pohti EVMn lainaohjelmaa, tai ekp lainaohjelmaa, perustuen Saksan perustuslakituomioistuimen puitepäätökseen. Ja tässä nyt on kyse siitä, kuinka pitkälti muiden päätösten kanssa kansallisten parlamenttien budjettioikeudet tulevat vaikutetuiksi. Tämähän on tärkeä osa demokratiaa. Eli voiko tämä kolmas osapuoli tehdä päätöksiä, joka vaikuttaa muihin ja EVMssäkin tätä asiaa on pohdittu monelta kantilta. Tätä on tehnyt Saksan perustuslakituomioistuin ja muutkin. Ja tätä ei pidä pohtia vain tässä, vaan muuallakin sen takia. No, kansallisten parlamentin budjettioikeus, vaikutetaanko siihen ja mitä tämä vaikuttaa, kun EVM kehitellään. Ja ei tämä ole hyväksi, jos nyt sitten pohditaan tämän kansantaloudellisesti näitä perusdemokraattisia kysymyksiä. Tämä on tärkeä osa läntistä parlamentarismia. Uskon, että olisi fiksua olla menemättä tuota tietä. Thank you. Kiitoksia hyvin selkeästi olemme todenneet, että jos komission ehdotus tämän osalta hyväksytään, me tuemme nykyistä puitteistoa, jossa kansalliset parlamentit päättää, heidän äänestyksellään on tärkeä rooli. Mutta tämä riippuu tulevista kehityskuluista. Martin Schultman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että sain sitä kysymyksiä. Tämä osoittaa sen, että sosiaalidemokraattia toteutu tässä hallituksessa Saksassa. No CDU ja CSU, tässä rivissä tämä meinaa unohtua, mutta teidän puolueen SPD hyvin ylpeästi tuota koalitiosopimusta edisti, jossa käsitään Euroopan tulevaisuutta. Mutta olette kuitenkin sanoneet myös siteeran teitä, Saksan valtiovarainministeri on Saksan valtiovarainministeri, ja monet Euroopassa osoittavat näitä enemmän sosiaalidemokraatia sen takia seuraavat kysymykset No, Saksan vientiylijäämä muihin kasauksiin, erityisesti euroalueella. Liian nopeasti, kop, selvä. Minä rauhoitun. Is really interesting. Um... Mielenkiintoista, niin. Saksan ylijäämä muihin kansantalouksiin, erityisesti euroalueella, on ehkä aiheuttanut kriisejä. Eikö olisi nyt aika, että jos halutaan investoida Saksassa yleisinfrastruktuureihin ja vahvistaa tätä puolta ja toisaalta pohtia investointeja heikompiin rapaisiin kansantalouksiin, että saataisiin kilpailukykyä edistettyä, koska tässä nyt on sotilasmenoja vain lisätty ja Saksa pohti toisaalta näitä haasteita eu tasolla. Ei tämä nyt voi olla teidän vastauksen, että panostetaan sotilasmenoihin, ministeri, toinen kysymys. Mustan nollan puolustajana sanoi sitten, että Schäublen eh, säästökuuria jatkatte, no, ennen kuin sanoit, että ei ole rahaa, sanoit, että kyllä rahaa on joka vuosi jäsenvaltiot EU-ssa käyttävät satoja miljoonia euroja, tai siis menettävät 100 miljoonaa euroja verovälttelyn kautta. Tämä raha pitää vain haluta saada, ja näin on Euroopan eh, neuvostosta on tietyt vastuut, miten jatkossa aiotte reagoida, erityisesti jos on jos ajatellaan tällaisia vähemmäisveroasteita yrityksille. Kiitos. Kiitos kysymyksistä ainakin. Yeah. Minä yritän vastata siihen, mitä kysyitte. Ensinnäkin kyse on siitä, millaista budjettipolitiikkaa teemme paljonko investoidaan. Sen takia voin sanoa teille, että Saksan budjetti on ekspansiivinen, tänä vuonna ja myös ensi vuonna ja sitten koko rahoitussuunnittelussa, jos ajatellaan vuoden 2017 suunnittelmina silloin budjetti, sanotaan 12 vuodelle hyväksyttiin 2000 kesällä ja sitten rahoitussuunnittelu tuleville vuosille ja nykyiselle lainsäädäntökaudelle. No siinä 50 miljardia lisää meni, suunniteltiin menoihin. Tämän vasta lisääntyneiden tulojen kautta Eli budjettipolitiikkamme ei seuraa keinsiläisiä periaatteita oikeastaan, eli että nämä lisätulot käytettäisiin velan lyhentämiseen, vaan tässä on investoitu paljon Budjetissa on selvät investointiosuudet ja lisäykset viime, suhteessa viime vuoteen ja ensi vuonna tulee entistäkin enemmän lisäystä. Eli taso on 10 miljardia korkeampi kuin aikaisemmin. Ja jos tulot kasvavat, niin sitten voidaan investoida entistäkin enemmän jatkossa. Sosiaalisen kohesion menot ovat tässä lisääntyneet, jos ajatellaan päiväkotipaikkoja sitten kansalaisten elämää pyritään parantamalla monin eri tavoin, sosiaalimaksuja pyritään laskemaan ja sitten eläketulo pyritään vakauttamaan. Tämä tapahtuisi verovaroin. Olemme varmistaneet, että meillä on mahdollisuus myös panostaa siihen, että Euroopassa voidaan investoida hyvin. Kuten tiedätte, suuri osa julkisesta infrastruktuurista on seurasta siitä, että Euroopan sisällä on tehty siirto, mikä on oikein. Tämä pitää nyt vain sanoa ääneen. Tässä on vähän vääristynyttä keskustelua. Sanotaan, että näin ei olisi, vaikka niin onkin osa sitä tai siis sanotaan, että jos vaikka niitä josta konkretisoida, vaikka tämmöistä tärkeä viittaus siihen, mitä tulee suoritus, kilpailukykyyn. Olen vakuuttunut siitä, että olemme oikealla tiellä ja jatkossa tulemme myös sitä olemaan. Mitä tulee palkkojen nostamiseen, no tästä on paljon raportteja. Nyt on paremmin verotuloja, joita valtiovarainministeriöllä on. Se tulee siitä, että palkat ja ansiot ovat kehittyneet positiivisesti. Ja tämän kautta tulee sitten lisää liikkumavaraa, joka jotta siihen, että voidaan veroleikkauksia te- <coughs> tehdä. 90 prosenttia verovelvollista tulee myös vapautumaan tästä solidaarisuusmaksusta. Haluamme viedä kasvua eteenpäin ja vaikuttaa positiivisesti kaikkiin eurooppalaisiin kansantalouksiin. Thank you, Jörg Melten. Kiitoksesta, Jörg Melten. Ministeri, kysymyksen teille. Pankin kriisin ratkaisu, ymmärsin oikein, että EVM tuota lainavolyymiaan antaisi käyttöön kriisiratkaisutoksessa EVM, kuten tiedämme, saa toimia vain, jos koko valuutta-alue on uhan alla. Yhden pankin kohtalo voi kuitenkin epävakauttaa koko euroa, tai se ei voi, vaikka kyse olisi verkostoituneista pankkijärjestelmä. EVM-pankkitoiminta voi siis tapahtua vain sen, jos on kyse kuulostaa dominovaikutuksesta. No, Kreikassahan näin toimittiin aikoinaan. Nyt se pitäisi olla parempi tilanne, mutta Kyse on systeemisestä pankkikriisistä, jotta se voitetaan, niin EVM on siihen liian pieni. Jo pientekin HSH-pankin kriisiratkaisun otteella tästä kokemuksia maksoi silloin 14 miljardia euroa ja enemmänkin. EVM ei siis riitä täällä, suojamaan euroaluetta systeemiseltä kriisiltä. No näiden rajojen takia Konstantia Könis ja Benoit Curé sanoivat siitä, että EKPllä pitäisi olla mahdollista toimia kriisiratkaisutilanteessa. Eurosystem Liquidity System. Euroryhmässäkin päätettiin työstää näitä kysymyksiä. Liian nopeastiko? Äh. Ich werde es langsam. Minä puhun hitaammin, yritän ainakin, selvä. Niin, esikuulla tällaista Resolution Landing Facility Englannin pankilta. Kysymykset teille nyt ihan hitaasti. Kriisi, pankkikriisiratkaisu Saksan hallituksen missä tällainen fiskaalinen tehtävä pelkästään ja keskuspankin pelastusominaisuus, eikö siinä ole rikottu EKP-mandaattia? Wir haben in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht bei der Menestynyt viime vuodet paljon, kun on vakautettu EU-järjestelmässä erolla, jos vielä kerran käydään läpi nämä kaikki askeleet, joita otettu kriisin jälkeen, niin olemme kyllä menneet huomattavasti eteenpäin. Tämä oli systeeminen riski, järjestelmättyvä riski. Fed ja Amerikan instituutiot on tässä toimivat sillä tapaa, kun Euroopassa ei ollut mahdollista. Sen takia nyt on tullut paljon uusia välineitä, mikä minusta on hyvä edistys. No, välineitämme ovat muun muassa pankkien kriisiratkaisumekanismi ja pankit maksavat tähän, tai pankit, jotka ovat systeemin kannalta relevantteja, voivat yksittäistapauksissa päättää, josko edellytykset täyttyvät. Systeemische Krise für das Bankensystem. Onko kyse järjestelmän riskistä, joka koskettaa koko unionia? Toiseksi, mikä on omien varojen määrä, onko se 8 prosenttia enemmän vai vähemmän, jota voidaan käyttää sitten uudelleen järjestelyihin – ja sitten voidaan sanoa, että mahdollisesti kriisiratkaisun ohella voitaisiin muillakin tavoin välttää nämä järjestelmäriskit. Ei ole olemassa mitään algoritmia. Tämä on päätös, jonka elimet tekevät, täytyykö tuo tilanne, he voivat sanoa sitten kyllä tai ei. Ja taustalla olisi vielä varautumisjärjestely, jotka tämä kriisiratkaisumekanismin kapasiteettia lisäisi. Ulottuvuus ei saa olla koko tuo ESM-lainakapasiteetti, vaan se, mitä pankin kriisiratkaisumekanismin kapasiteetti on, oli hyvin selvä ja avoin toimenpide, jonka ohella pitää olla myös päätössä tietystä toimista. Tätä pitää pohtia pankin uudelleen pääomittamista EVMstä. Kyse on hyvin vakaasta järjestelmästä, joka on suorituskykyinen ja joka voi sitten toimia. Ja tässä on hallinnointia. Sitäkin pitää päättää nopeasti näistä kysymyksistä. Ja Kyse on yksittä, ta, tapauskohtaisista päätöksistä, eli ei tässä voi olla taustalla mitään juridiikkaa, jos ajatellaan EVM ja varautumisjärjestelmää. Sitten likviditeettietukset, ne ovat systeemisesti perusteltavissa, mutta tuskinpa ne vielä lähetulossa tulevat. Keskustelua ei voida nyt vielä käsitellä syvennetysti. Thank you, Kiitoksia, Barbara Kape. Danke, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän ministeriä kokouksemme tulemisesta. Eilen meillä oli Itävallan valtiovarainministeri vieraani ja hän sanoi, että yksi prioriteeteista oli viedä loppuun pankkiunioni ja hän haluaa keskittyä keskittyä riskin vähentämiseen eikä niinkään riskin jakoon. Ja te puhuitte pankkipaketista, todellakin tärkeä äh, keino vähentää riskiä. Sitten äh, yhteinen varautumisjärjestely, tuloksellisuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Näin voidaan tukea yhteiskriisiratkaisumekanismia. Pääjohtaja Draghi oli täällä maanantaina. Hänellä oli, hänellä oli hiukan erilainen näkemys. Hän sanoi, että monia asioita oli jo tehty riskin vähentämiseksi ja nyt pitäisi keskittyä solidarisuuteen. Haluaisin kysyä, eikö teidän kannaltanne tai tai tukisitteko te omalta kannaltanne neuvoston asemaa siitä, että riskin vähentäminen tulee ennen riskin jakamista? Sitten vielä toinen kysymys. Itävalta viime vuosina tai tavallaan valtiovarainministeri on käsitellyt näitä kysymyksiä EU-tasolla ja lausuntoja on kuultu edeltäjältä, että on parempi löytää globaali ratkaisu, eikä väliaikaisratkaisua. Mm, Pitäisi keskittyä tähän kysymykseen. Ja kysyisin nyt uudestaan, aiotteko ryhtyä erityisiin toimiin mitä tulee veroon ja onko tämä Ranskan malli sopiva FTTlle. Sitten toinen kysymys. Te sanoitte, että on tärkeää saada rahoituskapasiteettia vakauttamista varten ja haluaisin kysyä, onko tällainen EU-ohjelma tässä hyvä myönteinen toimenpide, että se voitaisiin ottaa käyttöön ensi vuonna. 650 miljardia olisi tämä kokonaissumma. Onko tämä teistä yksi toimista, joka liittyy rahoituskapasiteettiin? Also, ich glaube, das Risik riskin vähentäminen ja solidaarisuus. Mielestäni ne kulkevat käsi kädessä, koska se, mikä on muuttunut verrattuna aikaisempaan, on, että me ymmärrämme nyt, että kyse ei ole vain jostakin asiasta, mistä nyt puhutaan. Mitään ei tapahdu, koska ihmiset toisaalta sanovat, että pitäisi vähentää riskejä ja toiset taas sanovat, että pitäisi olla solidaarisuutta. Ja sitten aina palataan kokouksiin sano, toistain samoja asioita. Joten tästä syystä mielestäni olisi hyvä, jos toteaisimme, että kaikella on merkitystä, kaikki on tärkeää ja ilman riskin vähentämistä mikään ei voi edetä. Tämä liittyy mielestäni myös näihin muihin kommentteihin, mitä tulee vakausmekanismiin ja muihin. En usko, että voidaan erottaa näitä kahta asiaa toistaan, jos me haluamme asiassa edetä. Pitää puuttua molempiin asioihin yhtä aikaa yhdessä. Ja se voi kyllä toimia, jos puutumme niihin molempiin kunnolla. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän täytyy toimia sekä riskin vähentämisessä, se on tärkeää, että vähennetään riskejä huolimatta edistyksestä, jota on kyllä jo saatu aikaan. Ja sitten taisitte kysyä rahoitustransaktioverosta. Mielestäni meidän, finanssitransaktioverosta meidän täytyy nyt ottaa selvää. En usko, että meidän pitäisi seurata mitään harhakuvitelmia. Meidän pitää tarkastella sitä, mitä me voimme, eh, mitä tietoja voimme kerätä ja uskon, että me voimme edetä, jos liitämme tämän kysymyksen budjettiasian, koska silloin saamme lisämahdollisuuksia itsellemme. Sitten erityinen ehdotus, joka on tullut komissiosta. Niin, mielestäni jotkut ehdotuksista ovat linjassa näiden tavoitteiden kanssa, mutta en usko, että olemme saaneet vielä sellaista, eh-, sellaista ehdotusta, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin vielä. Kiitoksia. Nyt meidän täytyy ryhmittää näitä kysymyksiä Estadelain. Kiitoksia puheenjohtaja. Ette varmaankaan yllättynyt näistä minun kysymyksestäni. Niin EDIS ja järjestämättömät lainat. Te viittasitte tuohon suunnitelmaan kohti poliittisia neuvotteluja ja sanoitte, että tämä liittyy moneen muuhun asiaan. Ei ole mikään yllätys, että tässä parlamentissa on eri makuja, eri sävyjä, mitä tulee rakenteeseen ja ehdollisuuteen ajo, Edisin osalta, mutta hyvin monet sanovat, että pankkiunioni täytyy saattaa loppuun. Eh, ensimmäinen kysymykseni on, että mitä ovat nämä muut kysymykset, joista te puhuitte? Voisitteko hieman tarkemmin puhua tästä? Oletteko toiseksikin sitä mieltä, että kun ajatellaan näistä oikeista, oikeasta ajataulusta, aikataulusta, ehdollista ja niin edelleen, ne johtavat parempaan stabiilisuuteen ja mahdollistavat sen, että myös kansalliset järjestelmät ovat samanaikaisesti olemassa. Mikä teidän ihanen rakenne olisi täällä? Voisitteko kertoa siitä hieman sitten hieman lyhyempi, lyhyempi lyhyemmin järjestämättömistä lainoista. Te asetitte erityisen tavoitteen tässä, mutta sanoitte, että täytyy myös, tarkastella historiaa. Jos tämä tehdään, niin meillähän on maita, joilla on täysin erilaiset lähtökohdat. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että menneisyyttäkin täytyy tarkastella. Haluaisin kysyä teitä, miten tämän tekisitte? Um, Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker. Kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa, että olette paikalla, ministeri. Kollegani eh, professori Sabattekin oli todella kiinnostunut teidän ehdotuksenne yksityiskohdista, mitä tulee tähän eh, jälleenvakuutuksen ja työttömyystä. Tämä vaan osoittaa, että eh, olette luvanneet tavallaan tämän asian, mutta kysymykseni liittyy siihen, miten rahoitetaan ja järjestetään eurooppalaiset asiat tällä vuosisadalla. Ja tähän liittyy humanitaarinen kohtelu pakolaisten kohdalla ja miten valvotaan ulkoisia rajoja, puolustus ja turvallisuus. Tästähän on huippukokous menetään Sitten kehitysyhteisapu, erityisesti Afrikan tilanne huomioon niin energia, äh, uutta, uutta aikaansaava kehitys. Ja sitten kysymykseni, miten te suunnittelette ja aiotte varmistaa sen, myös kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen kontekstista, tai mahdollisesti, jos ajatellaan ge- vaihtelevaa geometriaa, elleivät, sitten, elleivät kaikki jäsenvaltiot valtiot halua tai pysty osastamaan tässä vaiheessa. Miten otetaan huomioon se, että nämä tämä eurooppalaiset y- asiat, jotka toisivat todellista lisäarvoa eurooppalaiselle projektille tulevina vuosina, että ne todellakin saavat kunnollisen rahoituksen tulevina vuosina. Kiitoksia. Georgios Kirtsos. Georgios Kirtsos. Ευχαριστώ Καταρχήν ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό για το επίπεδο. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella ministeriä hänen argumentoitinsa tasosta ja hänen hyvin henkisestä lähestymistavastansa. Minua kiinnostaa ennen kaikkea Kreikka. Heitä varmaan yllätä. Meillä on Kreikassa suuri ongelma. Ja F MI alkoi tätä, äh, äh, halusi poistua tästä Kreikan rahoitusohjelmasta, jos ei siihen saatu erittäin tiukkoja rajoja. No, lopulta FMI vetäytyi, mutta tämä asettaa tehtyjä kyllä kysymysmerkkejä meidän poliittiseen äh, järjestelmäämme, jos ministeri sanoi, että Hampurin talousohjeistus on parempaa, mutta jos tässä nyt 13 prosentilla vähennetään, no, pienennetään eläkkeitä, emme voi yhdellä tavalla ensin suunnitella tilannetta ja mennä sitten aivan toiseen suuntaan. Meidän täytyy olla hyvin tiukat sävelet tässä, joita sovelletaan eurooppalaisella tasolla. Saattaa olla, että taloudellisesti jotkut asiat toimivat, mutta sosiaalisesti eivät. Tämä on erittäin hankalaa nykyhallitukselle. Yhtä lailla se meille tulee olemaan hankalaa, jos pääsemme valtaan. Joten me haluaisimme tässä euroryhmältä enemmän ymmärrystä ja joustavamman lähestymisestä Kreikan talouteen. Ja kenties ministeri voisi meitä auttaa tässä tämän asian osalta. Kiitos kysymyksistä. Yritän vastata niihin. Jos puhutaan ediksestä, on asia, joka pitää ymmärtää. Meillä on eurooppalainen hallinnointi, kun ajatellaan pankkien kriisiratkaisua. Sitten vedetään eurooppalaisesti, että no, pankit myös riippumattomasti niitä valvoo eurooppalainen toimielin mitä sitä pitää tehdä. Ennakko jälkikäteen seurannolta sääntöjä ja kutakuinkin sitä myös panna täytäntöön, näin voitaneen sanoa sitten kun meillä on talletussuojajärjestelmä EDIS, niin tulemaan niin, että kyse on jäsenvaltioiden hallinnoinnista ensisijassa. Ja on olemassa ero, ero niin, että instituutiot siitä päättää nimittäin kriisiratkaisu neuvosto, vaan on niin, että aina sitten päätetään erikseen ja riskit, jotka meillä sitten on, kasvavat. Tulee uusia, joita me edes tunne. Eli tekniset muutokset tekevät sen mahdolliseksi, että jossakin avataan liike, sitten se kutsuu itseään pankiksi ja sitten kerää fintech varoja koko Euroopasta ja se voi johtaa riskejä järjestelmään ja sitä ei välttämättä osaa ennakoida mitenkään, sen takia on tärkeää pohtia tuota rakennetta ja eurooppalaisia normeja. Edessä tullaan puhumaan myös järjestämättömistä lainoista ja niiden riskien vähentämisestä. Tullaan puhumaan rahanpesun vastaista toiminnasta. Ja meidän tulee puhua siitä, mikä merkitys on valtion lainoilla pankkien taseissa. Nämä ovat kysymykset, jotka eivät välttämättä aina ole helppoja, mutta varmasti ratkaisu pitää löytää ja pitää olla selvä siitä. Ja hienoa, että sanotaan, että halutaan keskustella asioista, miltä etenemissuunta voisi näyttää, mutta tämä ei ole helppoa ja tärkein ero on, että Oikein kriisiratkaisumekanismissa meillä on eurooppalaista hallinnointia, edisissä ei, vaan siellä on kansallisia hallinnointeja ja aivan erilaiset puitteet, se pitää huomioida. Tämä tulee järjestämättömiin lainoihin. Uskon, että pitäisi seurata tavoitetta siitä, että niiden määrä vähennetään, siihen tarvitaan tavoite, johon to- toimintaa suunnataan, sitten tarvitaan myös Nämä, pitää myös suorittaa nämä rästit ikään kuin. Ja pitää löytää sitten uskottavia ratkaisuja yksittäisille pankeille, mutta saatan pankkikriisiratkaisumekanismia ja monia muitakin asioita järjest- tulevissa järjestelmissä, niin tarvitaan tästä varautumisjärjestelmät EDIS. No siinä pitää olla selvää, että Meillä on hyvät oikeudelliset puitteet, jotta varat, jotka tässä sitten on pankeissa tai niiden ostajilla, on mahdollisuus pidettämään läpi velkojen parissa. Uskon, että pankkijärjestelmä, jossa ei ole varmaa, että annettu rahaa maksetaan takaisin, no on siksi huono, että kukaan ei enää anna rahaa, joten ei voida puhua sen puolesta, että pankit eivät voisi menestyksekkäästi maksaa takaisin velkojaan. Ja tässä eri maiden oikeusjärjestelmät ovat tässä osittain melko kaukana. Tämä nähdään, että nämä määrät, siitä, että nämä määrät maksetaan huonosti takaisin, kun tällaisia velkapaketteja myydään. Jos luku on vain 10 prosenttia, niin se on merkki siitä, että Ilmeisesti lainsäädäntö, lainsäädännön kehys maassa ei pysty tällaista tehtävää hoitamaan. Ja paljon kotiläksyjä silloin vielä riittää. Sitten oli kysymys monivuotisesta rahoituskehyksestä muun muassa. Olen vakuuttunut siitä, että tässä on olemassa liikkumavaraa. Yksi on selvää. Jos yksi prosenttia tai sosiaalituotteista, siis niin se on valtava lisäys useissa jäsenvaltioissa. 40 prosenttia nostoa on joissakin maissa odottavissa. Tuo nosto ei siis suurin, mutta ovat suurimmat menot kansallisissa budjeteissa. Sen takia pitää varovasti käsitellä tätä ja toivon, että myös Euroopan parlamentin jäsenet muistavat, että eri maiden populismia ei saa edistää teoillaan, vaan pitää toimia tasapainoisesti, mutta Tätä tehtävää varten on tarpeeksi liikkumavaraa ja pitääkin olla, ei mitä tulee ulkopolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, yhteisiin ulkorajoihin ja maahanmuuttokysymyksiin ja siihen, että kehitellään infrastruktuuria eteenpäin. Ja on tärkeä osuus talouskasvussa. Lännestä liikkeelle, että tämä on olennaisen tärkeää ja että tulevassa budjetissa pitää olla myös mahdollista antaa sille tärkeämpää roolia kuin tällä hetkellä. Sitten kysyttiin Kreikasta ja IMF-roolista. Se mitä nyt teemme on, että otetaan Kreikka takaisin finanssimarkkinoille. Se on hommattava erityisaskel. Tuo askel on osa puitteistoa, joka perustuu luottamukseen. Jos kukaan ei luota, yritykset, kansalaiset, kansainväliset rahoitusmarkkinat, muut valtiot, niin silloin paluu rahoitusmarkkinoille tulemaan suuri haaste. Sen vuoksi on tärkeää, että löytyy sopu, jos ajatellaan aikaa tuon ohjelman päättymisen jälkeen, että siinä pitäydytään, oli Kreikan hallituksessa kuka tahansa, sillä mikä muu ei toimisi. Senpä vuoksi on tarpeeksi kokemuksia tästä, että voidaan neuvoa vain. Ei pitäisi lähteä sille tielle, se olla kallis testi, pitää sitä luottamusta ja jatkossa sitten selvittää, että josko perusluottamus täyttyy, eli että tuo pitkän aikavälin puitteisto, eli ESFFn ja muiden kautta tuo rahoitus tuo vakautta ja sitten pala palalta voidaan omaa veronottamista kehittää markkinoilla. Talouskasvu on tietysti edellytys, mutta olisi virhe sovitusta poiketa. Tämä on tärkeä tuleville vuosille. Liikkumavara syntyy siitä, kun on päässyt ohjelmasta pois. Sen kaikki tietävät, että se on myös tuon järjestelyn tavoite, mutta pitää sitten toimia sen puitteissa, mistä on sovittu. Uskon, että tämä tulee toimimaan. Ja IMF kuuluu tähän teemaan myös, sanottiin, että se pitäisi olla mukana, se on mukana. 10 miljardia, sillä on vielä saamattomia verkkoja. Thank you, Pedro Silva Pereira. Kiitoksia, Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. First of all, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin lämpimästi tervetuloa ministeri tänne keskuuteemme. Eritoten Iloitsen tuestanne ajatukselle eurozon, euroalueen talousarviolle, ei pelkästään ää, äh, esimerkiksi kilpailukyvyn takia, vaan myös lähentymisen takia. Tämä on erittäin tärkeä. Minulla on kolme kysymystä. Äh, Euroopan vakausmekanismin muuttamisesta Euroopan ää, äh, rahastoksi. Te Mainitsitte johdantopuheenvuorossanne suurista muutoksista. Vastauksissanne menitte enemmän tuon julkilausuman mukaisesti. Mainitsitte, että viittaatte kahden askelman menettelyyn. Ensinnäkin sopimuksen muutos ja myöhemmässä vaiheessa tämä ESMn mukaanottaminen EU-lainsäädäntöön. No tässä tapauksessa aiottu uudistus niin, että saattaisiin yhdentyneempi ja demokraattisempi Euroopan unioni. Ei olisi sellainen uudistus, jossa oltaisiin EUn ulkopuolella ja demokraattinen parlamentaarinen kontrolli parannisi. Toiseksikin, miten syvällinen tämä muutos on? Kun ajatellaan tätä julkilausumaa ja tässä to, tätä toista vaihetta, ESMn mukaan ottaminen EU-lainsäädäntö pitäisi tehdä niin, että pidetään kiinni sen hallinnon avain kysymyksistä. Siis vakautusmekanismin hallinnon peruspiirteistä. Mitä tämä tarkoittaa? Sitten tämän rahaston yksi avaintehtävistä olisi tarkastella jäsenvaltioiden tilannetta ilman, että tehdään päällekkäistä työstä komission, tai että komissiolle tulisi tässä tuplatyötä. No, minäpä kysynkin, että miten paljon on vielä tällaista toimintatilaa uudelle arvioinnille? Minister. Kiitos ministeri. Kristisdemokraattina teille kuitenkin 24 vuotta, tai sen aikana on näin joka näin hyvin on työskennellyt, tai niin lyhyessä ajassa päässyt niin hyvin mukaan työhön. Sitten kysymyksiä liittyen koalitiohallituksen, ensinnäkin EVM sanoi, että haluamme kertovan eurooppalaisen oikeuden. Tein, mutta koalitiosomuksessa lukee, että kansallisten parlamentin oikeuksia, oikeudet eivät tästä komitaan merkityksiä. Tämä on minusta mahdotonta. Voitko selittää tämä Toinen kysymys. Puhuttiin finanssitransaktioverosta, maakohtaisesta kertomuksesta emme tästä alvuudistusta tarvitaan. Saksalla on puhunut käänteistä järjestelmästä. Tämä sakkaa useita miljardia euroja Euroopassa alvi, petosta ja kiertoa. Ja sitten nuo BEPS-säännökset eivät päde ja se valtio tietysti pienemmät tekevät veropolitiikkaa, joka tekee hallaa suurille jäsenvaltioille. Uskotteko, että tulevina vuosina jotakin voidaan muuttaa erityisesti, mikä reaktio on tarpeen, jos Trumpin verouudistusta. Ja sitten viimeinen kysymykseni. No, koalitiohallituksessa lukee, hallitusohjelmassa lukee myös, että Saksa maksaa enemmän eu budjettia tietysti Brexitin jälkeen. Oettinger on tehnyt ehdotuksia. Saksassa ne kohtavat kritiikkiä. Missä näette tämän linjan? 1,24 prosenttia, onko tuo lähellä totuutta vai 1,0 prosenttia? Kiitos. Thank you, Jonas Fernandez. Kiitoksia ja edustaja Fernandes. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Herra Scholz. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tämän vakautusmekanismin puolesta toimineet. Tällä voitaisiin vahvistaa Euroopan työllisyyttä. Te tunnette komission ehdotuksen. Siinä on mukana tuotto, tuottojen käyttörahoitukseen tähän vakautusjärjestelmän. No minäkin haluaisin kysyä teiltä, että mitä mieltä olette EKPn voittojen käyttämisestä osittain tähän? Sitten haluaisin keskittyä Edisiin. Te jo puhuittekin eri kysymysten yhteydessä tästä asetuksesta, neuvoston ja parlamentin asetuksesta. Haluaisin teidän kanssanne jakaa erään pohdinnan tässä. Tällä hetkellä me kärsimme vakavasta moraaliriskiongelmasta. Tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että Euroopan unionin toimielimet säätelevät ja valvovat. Ne ratkaisevat myös kriisejä pankkisektorille, niin ovat myös ja sitten kansalliset instituutiot ovat niitä, jotka kantavat harteillaan nämä lopputulokset EU-toimielinten toimista. Eli se, joka tekee päätökset, ei kanna kuitenkaan niistä va- lopullista vastuuta. Tämä on tämä ongelma. Te mietitte, että kuka tässä tarttuu tähän talletussuoja, talletusten riskeihin. No, eihän tilanne voi jatkua tällaisena kuin se on. Joko me etenemme tässä, ja tähän viittasittekin edistysaskeliin pankkipaketin osalta, jos tästä tullaan keskustelemaan tulevana kuukausina. On monia jäsenvaltioita, jotka päättävät tässä ottaakin vähän takapakkia, koska tätä tilannetta ei pitkään voida kestää tällaisena. Tämän lisäksi te myös puhuitte valtionvelan vakavaraisuuskohtelusta. En oikein ymmärrä, miten tämä keskustelu tulee mukaan keskustelun edisistä. Eihän rahatalousonnisessa ole mitään sellaista, missä ei olisi jotain riski mm, momenttia mukana. Otammeko tämän ehdotuksen jotenkin edisin myötä mukaan tähän? Kiitoksia. Thank you very much. Um, um. Kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on vielä puhe- puhujalista ilman puheenvuorojen antoja aikaisempia. No, mehän kävimme täällä eilen Elke Könikin kanssa lyhyttä keskustelua. varautumisjärjestelmän luonteesta. Aivan oikein hän selvensi sitä, että jotta tämä varautumisjärjestelmä olisi tehokas, jos tähän on rahoitusta riittävästi, niin silloin kriisin ratkaisuviranomaisen täytyy olla varma tästä, jos parlamentti hyväksyisi jotain ja niin edelleen. Ei hän voida tällaista ratkaisupäätöstä allekirjoittaa, koska siellä täytyy olla ehdottoman varma siitä, että parat ovat käytettävissä kun tällaista tehdään. Miten te aiotte tätä hyvin herkkää kysymystä arvioida, kun ajatellaan hallintoa ja päätöksentekoa tämän varautumisjärjestelmän osalta? Ja hyvin lyhykäisesti vielä edustajalle puheenvuoro. I will put the question in Greek. Kiitoksia. Esitän kreikan kielisen kysymyksen teille, ministeri. Saatteko tulkkauksen nyt? Kiitos. Arvoisa ministeri, Saksa on maa, joka täyttää sitoumuksensa, joten haluaisin kysyä teiltä 14.3. vuonna 1942 oli pakollinen vero, jonka Saksan miehittäjät kantoivat kreikkalaisilta ja se sitten maksettiin uudelleen ja viimeinen maksuerä vuodelta, vuodella, vuotena 1993. Te olette ministeri, aiotteko te ministerinä jatkossakin maksaa tätä lainaa, koska vieläkin tämä on kymmeniä miljoonia euroja arvoltaan. Oletteko po- harkineet ma- tämän takaisin maksamista. Ja kun ajatellaan tätä pakollista lainaa, joka vaadittiin vuonna 1942, sehän maksettiin, tai maksettiin us- maksettiin kyllä takaisin useita vuosia, mutta vieläkään se ei ole täysin kuoletettu. Kysymys tuli kyllä selvä. Kiitos kysymyksistä. Paljon puhuttiin EVMstä ja kysyttiin, miten hallinnointi siellä toimisi. No siitä pitää vielä keskustella. Voin nyt estää oman kantani. Ja on se selvästi. Uskon, että meillä ei ole valinnut vaihtoehtoa. Ajatellaan tuota päätös, äh, että se liittyy siihen, että jäsenvaltiot, jotka siihen osallistuvat, päättävät kaikki muu heikentäisi parlamentaarista valvontaa. Sen takia puhun sen puolesta, että ettei nyt jahdata sellaista ideaa, jota ei voida edes toteuttaa, koska monet jäsenvaltiot perustuen omiin perustuslakeihinsa, no siis useampi, heillä ei ole mitään valinnan varaa. He eivät voineet äänestää tällaisen reformin puolesta, jossa olisi tällainen mekanismi, jossa joku muu päättäisi budjettikysymyksistä ja veisi valtaa pois tai jakaisi sen vallan parlamentin kanssa. Sen takia uskon, No, nyt tuli paljon kysymyksiä, että sen kautta myös nyt mahdollisuus tuli taas kerran sanoa, että ei ole järkevää tehdä tästä yritelmää, päästä tästä eroon, koska monelle jäsenvaltiolle, minun niin kuuluu tähän mukaan, ei ole olekaan mahdollisuutta tuota päätösvaltaa delegoida jollekulle muulle. Sen takia pitää saada nopeat, tehokkaat mekanismit, jotka jopa yön yli tai viikonloppuna voivat mahdollistaa päätöksentekomekanismi. Tämä on kansallisvaltioiden tehtävä varmistaa tuo, mutta se suuri virhe esittää toivoa siitä, että voitaisiin jotenkin kiertää tämä ympäri, koska jotkut eivät voisi osallistua siihen, vaikka henkilökohtaisesti haluaisivatkin. Sen takia vetoan vielä kerran ja sanon, että tällaista suuntaa ei voida ottaa. Päätöksen voi tehdä vain johtokunta, joka on tietty kriteerin valittu. Ja sitten sieltä pääsi nopeasti. Toiseksi kysyttiin, miten tullaan Asta b miten tätä voidaan kehitellä. No, tarkoittaa sitä, että kun ensimmäinen askel on tuo, että nykysopimuksessa puitteissa ei myötä olla toinen perussopimusmuutos EU-ssa, joka kautta sitten EVM, oli se muoto mikä tahansa, otettaisiin siihen mukaan samalla tapaa kuin EIP on tällä hetkellä. Näin on tuo kansallisten parlamenttien valvonta kriteeri saataisiin myös täyttymään. Varmasti siinä eri vaihtoehtoja tuot kyseeseen, mutta aina tuo takaisin koplausmahdollisuus pitää olla olemassa, joka on tärkeä monelle maalle, jossa on tietyt perustuslailliset rajat, joita ei voida ylittää. Oli kyse mistä tahansa, kannat mitkä tahansa se on sitä, että tämä ei vaan ole mahdollista, niin se pitää nähdä. Näin nämä kaksi vaihetta pitää käydä läpi. Ja sitten se vastaa myös Saksan hallitussopimusta, jos voin sanoa. Sitten arvonlisäverouudistukset. Uskon, että tässä pitää mennä eteenpäin. Ehdotuksia on jo tulossa niitä on lykätty jonkin verran pienempiä uudistuksia, mutta, mutta jotka ovat myös tärkeitä ja ottaisivat siinä, että petoksia olisi vähemmän ja vilppiä. Toivottavasti nämä tukokset, no ne eivät liity tähän reformiehdotukseen, vaan siihen, että kaikki haluavat oman kanssa läpi, niin toivon, että nuo tukokset saadaan poistettua, jotta päästään sopuun. Se olisi minusta hienoa. Täällä kysyttiin myös voittojen siirrosta ja verojen kirjastona BEPS on tärkeä aihe jatkossakin myös EU-sisällä, mutta ei vain siinä. Mutta sanoisin tässä, että jos katsotaan amerikkalaisten verouudistusta, niin no, siellä hyvin kovia toimenpiteitä, jos ajatellaan veron välttelyä ja kiertoa. Jos siis voittoja siitä on tälle myös. Nämä ovat jopa sopimusten vastaisia, mutta kovuudeltaan ne ovat kovin kyseenalaisia – kansainvälisesti tämä pitäisi ainakin toimia eri tapaa OECD ja G7 ja G20-sopu tarvittaisiin. Tätä olisi mahdollista noin sopia, jotta saataisiin tehokkaampi järjestelmä kuin nykyinen. Kysyttiin myös näistä maksuista. No, tähän tarttuisin vielä. Jos katsotaan tarkkaan, niin huomataan, että prosentti sosiaali, tai siis BKTstä johtaa budjettimuutoksiin huomattavasti. Ja minusta olisi hyvä, jos tässä vielä katsottaisiin, miten tuo korotus vaikuttaisi eri valtioihin. Tässä on problematiikkaa, joka on hankala selittää. Sen takia tässä pitäisi haihatella liikaa. Tämä on tärkeä prosessi, mutta tämä pitää suhteuttaa vielä näihin kansallisiin budjetteihin ja katsoa, miten siellä käy. No Edisistä puhuttiin. Kyllä, tärkeä aihe. Siitä pitää puhua. On hyvä, sanotaan, että nyt puhutaan siitä, millainen etenemissuunnitelma tähän tulisi mutta paljon kysymyksiä tähän myös liittyy, jotka ei ole niin helppo ratkaista. Muutama mainitsinkin. Ehkäpä vastaisin tarinalla, kun olin Saksan liittopäivien jäsen. Ja meillä oli hankalaa tuo Islannin, huom Islannin pankkijärjestelmän kanssa, niin silloin monet kansalaiset sanoivat, että nyt rahani ovat Islannissa pankissa ja halusin ne takaisin. Sanoin, että no Minulla ei ole toimivaltaa eikä mahdollisuuksia saada nuo rahat tuolta takaisin. Ja no he olivat sijoittaneet rahaa maahan, jossa ei ole tällaista tasosuojaa. Sen takia 0,5 prosenttia menetettiin. Tämä osoittaa vain sen, että ei tämä ole mitään triviaalia toimintaa, josko meillä on turvallinen järjestelmä maissa vai ei. ja toisaalta mikä on järjestämättömien lainojen kohtalo ynnä muut, koska missä tahansa aina voi käydä näin. Tämän takia pitää olla selvyyttä siitä, että on onnetonta, jos tällaisia järjestelmäongelmia esiintyy. Kaikkia pitää katsoa paktina. Valtioiden veloista puhuttiin myös mikä niiden osuus voi olla. Pankkitaseissa tästä puhuin. Tässä pitää olla varovainen, mutta tämä kuuluu keskusteluun. Enempää sitä on sama hallinnointikysymykseen vastasin koostetusti. Ja ei ole mitään uutta sanottavaa näistä muista aiheista. What about my question, Mr. No, Minister? Sorry, sorry. You... What about my question about Mr the Marias. German loan. Herra Marias. So, I would like to thank you very much. Haluaisin kiittää ministeri Scholzia lämpimästi. Ja edustaja Langen tavoin ilmaisen näkemykseni siitä, että te olette oikein, teillä on oikein hyvin hallussa tämä tekninen ja monisyinen ala. Arvostamme tätä, arvostamme myös teidän eh, Eurooppa-henkistä lähestymistapaanne. Toivomme, että voimme jatkaa tätä jo tänään käytyä hyvää vuoropuhelua teidän ja neuvoston kanssa. Haluaisin vain yhden asian selventää. Me täysin arvostamme sitä, että mitä missä määrin ESM käyttää kansallisia varoja, niin silloin valvonta täytyy tulla jäsenvaltion edustajien taholta kansallisen parlamentin valvonnassa. Tämän vuoksi me otimme julkisesti kantaa siihen, että kun me integroimme tämän unionin lainsäädäntöön, niin me emme halua ottaa kansallisten parlamenttien roolia tässä, koska nämä varat tulevat kansallista budjeteista. Mutta juuri tästä syystä me emme näe ristiriitaa näiden kahden elementin välillä. Me voimme mennä ERBE-malliin, ottaa tämän unionin ja pitää täysin kiinni kansallisten parlamenttien roolista. Ja sitten tässä tietysti tulee tämä tehokkuus ja muut kysymys, kysymykset, mutta tässä, tämä on vain ajan kysymys. Me olemme samalla sivulla kyllä tämän asian osalta ja haluaisimme, että tämä integrointi lainsäädäntöön tehtäisiin nyt tämän parlamentin aikana. Ja tämä on oikein selkeästi myös etenemissuunnitelmassa mukana, koska tämä on tärkeä elementti. No niin, tänään keskustelimme erittäin monista asioista. En palaa niihin, mutta uskoisin, että kaikki valiokunnan jäsenet arvostavat kovasti teidän avoimuuttanne vastauksissanne. Kiitos teille, hyvä ministeri. Ja siitä, että tulitte kokoukseen ja kiitokset tulkeille, että annoitte meille muutaman lisäminuutin. Kiitoksia.